So, liebe Kollegen, ich möchte die... Hyvät kollegat, haluaisin avata kokouksen tänä iltapäivänä. Voisiko pyytää kaikkia nyt joko juttelemaan ulkopuolella tai istumaan rauhallisesti paikoilleen? Nyt aloitetaan kuulemistilaisuus asiantuntijoiden kanssa. Kuten tiedätte, Olemme valinneet tämän paneelin edustajat jo muutama viikko sitten ja pyytäneet heitä reagoimaan omasta näkökulmastaan äh, tuomalla oman asiantuntijuuskompetenssi tähän mukaan, tähän ensimmäiseen luonnokseen mietinnöstä, josta aamulla keskustelimme jo. Ja ainakin kolme kuudesta valitusta ekspertistä voin äh, tänne toivottaa tervetulleeksi. Para, para usted, Shepa. Four. Yeah, number four? Ça va? yeah. Okay. So, does it work, the, the interpretation? Toimiiko tulkkaus? Eli kuusi jäsentä asiantuntijakomiteassa on kolme olivat estyneitä, eivätkä pystyneet tulemaan, mutta kaikki kuusi ovat eh, antaneet eh, esityksensä kirjallisesti ne on kerätty tällaiseksi dokumentiksi. Poliisi osasto A on sen laatinut. Yksi puuttuu, se on se ensimmäinen Luis Campos Kunjalta Lissabonin yliopistossa. Hän on tällaisen muistitikun tuonut mukaan ja se voidaan sitten printata ja saatte sen myöhemmin kolme herraa tänään paikalla herra Luis Campos Cunha, professori Novo, de Nova de Lissabon, Lisboasta, sitten Lorenzo de Angelis, Venetsian yliopistosta professori ja lopuksi Sonny Kapoor, joka on ajatushautomo Redefinen johtaja, joka täällä on ollut jo kerran meidän kuulemistilaisuudessamme. Herra professori Kamposi Kunja, voisi pyytää teitä pitämään alustuksen ensimmäisenä. Yrittäkää rajoittaa alustuksenne 10 minuuttiin. Ei ole minuutin päälle, mutta lyhyesti. Asioita voidaan lisätä sitten keskustelussa jäsenten kanssa, jos se tuntuu olevan tarpeellista. Thank you very much, Mr. Chairman. It's... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin sanoa, että on ilo olla paikalla. Mukavaa, että kutsuitte minut paikalle. Olen ollut täällä jo useaan otteeseen Ecofinissa Äh, rahapoliittisessa komiteassa ja sen edeltäjän äh, toimielimessäkin olen ollut. Mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun olen Euroopan parlamentissa, joten tämä on oikein suuri ilo minulle. Tämä on varmasti ensimmäinen kerta, kun näen Brysselissä tällaisen kauniin aurinkoisen päivän. Minulla on <clears throat> muutamia laajempia kommentteja, jotka olen kirjoittanut. Ne varmasti jaetaan teille ja sitten hiukan yksityiskohtaisemmin vielä esittelen näitä asioita loppuraportissani. Tämä asiakirja ottaa kyllä esiin, käsittelee monia asioita. Se on aika provokatiivinen. Siinä on paljon pohdintoja tästä taantumasta. Tarkoitus on estää vastaavaa kriisiä toistumasta Haluaisin sanoa muutaman sanan osallistuakseni keskusteluun. Ensinnäkin tämä asiakirja voisi olla hiukan fokusoidumpi niin, että tämän lamaan tai taantuman syiden jälkeen tehtäisiin enemmän analyysiä sen syistä ja sen jälkeen päädyttäisiin poliittisiin toimiin eri ongelmiin tarttumiseksi. On erittäin tärkeää, että nämä poliittiset suositukset ja tähtäisivät selviin tavoitteisiin. Useinhan näin ei ole. Joskus meillä on laajoja poliittisia suosituksia, suuntaviivoja, jotka pitävät sisällään kuitenkin useita erilaisia tavoitteita. Uskon, että tässä tapauksessa tähdentäisin, että tietyt politiikat jotka liittyvät syihin, sekoittuvat aika selkeisiin ö, lamaan sivuvaikutuksiin. Viittaan esimerkiksi ympäristöongelmiin, reiluun tulonjakoon. Nämä ovat kaksi tärkeitä, tärkeää kysymystä, joihin pitäisi puuttua johdonmukaisin politiikoin. Ei niinkään pitäisi sekoittaa niitä tämän suuren lamaan tai taantuman ongelmiin johon taas, jolle pitäisi tietysti omistaa omat politiikkansa, toimintalinjansa, joten tällainen toimintalinjojen ja politiikkojen sekoittaminen ei välttämättä aina ole hyvä ajatus. <clears throat> Mielestäni tässä asiakirjassa eh, lähestytään hyvin keskitetysti asioita, ei anna paljoakaan pelivaraa kansallisille politiikoille. Selväksi käy myös se, tämänhetkinen instituutioiden tasapaino ei ole paras mahdollinen Euroopan unionissa. Olisi, on tietysti totta, että tämä tämänhetkinen tasapaino on historiallisesti luonteva ja siksi luonnollinenkin, mutta ei välttämättä enää sovi näihin aikoihin. Erityisesti kun ajatellaan vaikkapa veropolitiikkoja. Veropolitiikathan ovat yksin jäsenvaltioiden heiniä. Se ei ole hyvä ajatus mielestäni. Kiintoisaa on todeta, että kriisistä eh, syytetään nimenomaan lamaa ja markkinoita, pankkeja ja EU-tason hallintaa. No, minulla on erilainen lähestymistapa. Ainakin viime aikoina eh, olen lähtenyt siitä, että paljon enemmän tulisi syyttää myös kansallisia hallituksia – Asiakirjassa osoitetaan myös näkemy, näkemyksiä politiikkojen harmonisoinnista. Tietyssä määrin olen yhtä mieltä. Viittaan tässä vaikkapa veropolitiikkoihin. Veropolitiikkoja tulisi harmonisoida enemmän. Muun muassa pääoma tulisi, pääomaverotus tulisi harmonisoida, mutta minimipalkan suhteen en olisi sitä mieltä, että sitä tulisi harmonisoida, kun otetaan huomioon, kuinka erilaisia tilanteet eri maissa on. Politiikkaa täytyy harmonisoida hyvin varovasti. Tässä myös suuntaudutaan kovasti valtion intervention puoleen. Kyllä varmasti valtion interventioillakin on paikkansa silloin, kun markkinat ovat epäonnistuneet – kyllä rahoitusmarkkinoita täytyy säännellä. Mutta kyllä rahoitusmarkkinoillakin voi olla erilaisia lähestymistapoja sääntelyyn. Esimerkiksi USAssa ja Britanniassa järjestelmä on erilainen kuin Manner-Euroopassa. Eroja on use, useita. Tähdentäisin, että Manner-Euroopan sääntelyjärjestelmä on osoittautunut paljon pätevämmäksi, riittävämmäksi kuin anglosaksinen järjestelmä. Mitä enemmän ajattelen ö, valtion interventioita, kyllä valtion itsensä täytyy pohtia, missä määrin se on tarpeellista. Kommentti tulon jakautumisesta, jakautumiskysymykseen. <clears throat> Mehän tiedämme, että tämä on akuutti sosiaalinen ongelma. Ja viime vuosikymmeninä, 50 viime vuoden aikana, tulon jakautuminen on ollut epätasapuolisempaa Euroopassa, mutta ei kuitenkaan lamaa pitäisi tästä syyttää – ei sillä ole selkeää vaikutusta tulon jakautumiseen. Ehkäpä tulon jakaut, tulojen jakautuminen ansaitsisi ihan oman asiakirjansa. Se on pitkän tähtäyksen ongelma. Tällainen epätasainen tulon jakautuminen on, os, riittyy osittain muun muassa siihen, että Kiinastakin on tullut osa suuria maailmanmarkkinoita – voidaan sanoa, että ihan noin niin kuin yhdessä yössä koko väestö on kaksinkertaistunut. Ja se on asettanut aikamoisia paineita, palkkapaineita USA ja Euroopassa. Samanaikaisesti pääomaa, pääoman kysyntä on kasvanut. Ja tämä on vain syventänyt tulon jakautumis kuilua. Mutta täytyy myös muistaa, että Intiassa ja Kiinassa on tapahtunut ihan päinvastaista. Palkat ovat nousseet. Ja pääoman osalta on tapahtunut päinvastoin. Eli Euroopan tasollakin tulisi omaksua sellainen kanta, että kun puhutaan tulonjaosta, täytyy muistaa, että se mitä Euroopassa tapahtuu on ihan päinvastaista kuin mitä Kiinassa tai Intiassa tapahtuu. Palaan tässä vielä tähän suureen lamaan. Viimeksi kuluneiden parin kolmen vuoden aikana leimallista on ollut se, että pääomamenetykset ovat olleet suuret ja työttömyys on noussut terävästi, jyrkästi. Eli tulonjaon epätasaisuus on ollut kaksi puolista toisaalta – pääoman omistajat ovat olleet suuria menettäjiä ja toisaalta työttömät ovat olleet suuria menettäjiä. Kuitenkin ne, jotka ovat onnistuneet pitämään työpaikkansa, heillä menee nyt paremmin kuin kaksi vuotta sitten. Joka tapauksessa tulon jakautuminen, tulon jakautumisongelma on pitkän tähtäyksen ongelma, siihen täytyy puuttua pitkän tähtäyksen politiikoin. Minun mielestäni tämänhetkisten ongelmien ytimessä on velkaantuneisuus. Tai jos halutaan katsoa asiaa eri tavalla, niin se, että säästöt ovat laskeneet monissa maissa viime vuosina. Velan kertyminen hallituksissa, pankeissa, kuluttajien parissa on luonut systeemisiä riskejä, joita ei kasvun kaudella vielä huomattu eikä ymmärretty tämä roskalaina subprime-ongelma USAssa ja Britanniassa vain kirvoitti lamaa, ei ollut sen syynä. Voidaan myös katsoa säästöjen tasoja. Monissa maissa säästöt, säästöjen määrät ovat menneet alaspäin. Ja tässä asiakirjassa, niin mielestä, asiakirjassa mielestäni puhutaan velkaantumisongelmasta ja säästöongelmasta hiukan hajautuneesti, vaikka sen pitäisi olla poliittisten suositusten ytimessä. Jos ajatellaan Portugalia, Saksaa, Britanniaa ja Espanjaa, minulla on vuosilta 1995-2007 väliltä lukuja, niin voidaan nähdä, että Ranskassa ja Saksassa näiden 13 vuoden aikana niillä on ollut suurin piirtein samat säästöprosentit 50-60 prosenttia, vakaat ja korkeat. Portugal tuli 30 prosentista 6 prosenttiin 2007, Espanja 17 puolesta 10 prosenttiin 2007 ja Britannia vuonna 2005 10 prosenttia ja nyt 2 prosenttia vuonna 2007. Joten voidaan nähdä, että ne maat, joilla on enemmän ongelmia laman kanssa ollut, niin ovat juuri niitä maita, joissa säästöjen osuudet ovat menneet alaspäin. Saksassa tilanteeseen on pura, pureuduttu paljon tehokkaammin ja siellä on korkeammat säästötasot. Tämä tietysti ö, selittää niin kutsutun kilpailuongelman Espanjassa ja Portugalissa, koska alhaiset ja laskevat säästöosuudet jollei veropolitiikka ole hyvinkin rajoittava, niin se ö, johtaa vaihtotaseen vajeisiin. Ja vaihtotaseen vajeet, vajeet taas jo, johtaa kilpailukyvyn heikkenemiseen. Viime vuosina 2008 kun molemmissa maissa säästöt nousivat, niin kilpailukykykin parani. Inflaatio, nopeus on Portugalissa ja Espanjassa euroalueen keskivertoa alempana. Toinen tärkeä kysymys, johon mielestäni tulisi kiinnittää huomiota tässä asiakirjassa, on verotietojen avoimuus. On tärkeää arvioida julkisen sektorin säästöjä. Itse asiassa ei ole mitään järkeä vahvistaa vakautta ja kasvusopimusta, jos Eurostat ei ole vaativaisempi verotietojen avoimuuden suhteen. On monia tapoja koristella näitä verotietoja ja Eurostat vain hyväksyy ne, vaikka ei pitäisi. Joten laajempi määritelmä olisi mielestäni hyvä julkisesta velasta siis. Ja erilaisia verotuloja tulisi sulkea pois, kun arvioidaan veropolitiikkoja, erityisesti jos on vakausongelmia. Avoimuus, läpinäkyvyys on vakauden ja kasvun avain. Indeed, uh, professor campos we now... Kiitoksia, professori Sekunia. Sitten professori Lorenzo Danzelis Venetsiasta. Yes. Thank you very much. Kiitoksia oikein kovasti. Hyvät parlamentin jäsenet, äh, aionkin puhua Italiaa, koska teillä on niin tehokas äh, tulkkausjärjestelmä täällä. Äh, niin hyvät naiset ja herrat, Ruva Bermange Beresin mietinnössä, joka lähetettiin minulle kommentoitavaksi siitä sanoisin, että hyvin kattava mietintö. Siinä on paljon sellaisia seikkoja, jota, joita kyllä tuen, mutta on sellaisia kohtia, jotka saattavat olla kiistanalaisia. Siinä on neljä kohtaa, joita en tue. Ne ovat se, että otettaisiin käyttöön yhtiövero EUlle. Ja tässä vaiheessa minun mielestäni Euroopan maissa on jo melko raskas verotaakka ja sekä yritykset että kansalaiset, jos nyt otettaisiin, otettiin euro käyttöön, niin sitä kautta ollaan maksettu jo melkoinen panos Euroopan vahvistukseen. En myöskään ole samaa mieltä kohdasta, jossa puhutaan varainsiirtoverojen käyttöönotosta Sanoisin, että tämä sektori on heikentynyt merkittävästi ja sitä pitää ennemminkin vahvistaa kuin että asetettaisiin lisää Ja sitten Goldman Sachs boikotti kohta. En tosiaankaan ole sieltä, sitä mieltä, että pankit itse päättävät politiikasta joissakin olosuhteissa pankkiirit. Ja e, IOSKO ja e, IASB, e, että ne yhdistetään yhteen elimeen. Siitä sanoisin, että jokaisella elimellä on oma tehtävänsä ja tavoitteensa, ja tällainen yhdistäminen on merkittävä asia, jota pitäisi miettiä. Nyt tässä on otettu joitakin asioita jo esille, mukaan lukion ne, jotka mainitsin jo. Tänä aamuna herra Borgetsio puhui ja hän sai lukea etukäteen jo minun kannanottoni ja haluaisin kiittää siitä, että otettiin huomioon nämä, nämä kannanottoni, jotka nyt on ilmeisesti jaettu tänne saliin. Minä olen jakanut oman esitykseni kahteen osaan. Ensinnäkin hallitukset hallinnointimenetelmät ja toiseksi hallinnointisäännöt. Tässä on sellaisia asioita, jotka luettelisin vielä uudestaan. Ensinnäkin kustannusten vähentäminen paikallishallinnossa. Se, sitä kautta saisimme lisää varoja kansalaisten taskuihin hallitusten varoista. Ja näitä voidaan käyttää sitten kulutushyödykkeisiin tai investointeihin, jos puhutaan yrityksistä. Ja sanoisin, että me todellakin tarvitsemme lisätyötä, jotta voimme vähentää julkistia, julkista velkaa. Ja, ja sitten aivan erityissäännöksistä vielä olen aivan eh, samaa mieltä siinä, että meidän on lisättävä pankkien pääomavaatimuksia ja meidän pitää lisätä myöskin eh, niiden eh, valvontatehtäviä. Meidän täytyy katsoa myös vipuvaikutusta silloin, kun rahoitussektorista puhutaan. Italian pankin pääjohtaja viime viikon kokouksessa painotti sitä, että me tarvitsemme lisää likviditeettiriskien valvontaa ja painottaisin tätä vielä. Se on tärkeä asia ja tämän lisäksi meidän pitää säädellä erittäin spekulatiivisia osakkeita tai obligaatioita, joita lasketaan liikkeelle pankeista tai muilta sijoittajilta. Meidän täytyy varmistua siitä, että, että on tietyt viitearvovaatimukset, esimerkiksi pääoma vaatimukset täyttyvät. Ja Borgesio puuttui siihenkin, että meidän pitää, pitää miettiä eturistiriitoja. Kaikki, jotka arvioivat osakkeita tai obligaatioita tai ovat markkinatoimijoita, neuvo neuvovat sijoittajia. Nämä kaikki osapuolet, niiden pitää olla eri ihmisiä. Yhdellä samalla henkilöllä ei voi olla sama, samalla henkilöllä neljää hattua. Ja sama pätee myös luokituslaitoksiin. Anteeksi vain, minä en halua olla ristiriitainen, mutta mielestäni ne ovat toimineet erittäin huonosti. Ja mietitään tässä, että kolmos, kolme kertaa A annettiin yritykselle, joka meni konkurssiin muutaman päivän tämän luokituksen jälkeen. Jos rahoitustuotteita luokitellaan ja muita vastaavia, se on myös julkisesti eh, yleisesti, eh, yleisten intressien mukaista ja näin pitäisi toimia hyvin avoimesti. Eh, tämä pankkijärjestelmä ja sellaiset järjestelmät, jotka toimivat keskuspankkien ympärillä. Tässä, herra Borgesio, olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne tästä aiheesta, mutta silti olen sitä mieltä, että on mietittävä muita riippumattomia viranomaisia ajatellen pörssejä, vakuutusmarkkinoita, rahoitusmarkkinoita, pankki, pankkeja. Niiden pitää olla tiukkoja ja tehokkaita, mutta ne eivät ö, saa, ö, niiden ei pitäisi saada niin sanotusti tartuntaa niin, että ö, painostetaan liikaa poliitikkojen taholta näissä elimissä pitäisi toimia teknisiä asiantuntijoita ennemmin kuin ihmisiä, joita on nimitetty lobbareiden tai poliitikkojen painostuksesta. Sitten mitä Euroopan unioni voi tehdä? Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että meidän täytyy katsoa pitkälle eteenpäin. Meillä on yhteinen rahapolitiikka ja se ei ole riittävä. Meidän pitäisi miettiä myös talouspolitiikan, rahoituspolitiikan kehittämistä Euroopalle. Toisin sanoen Euroopan unionin ei pitäisi rajoittua ainoastaan sopimuksiin yksittäisistä sisäisistä politiikan aloista jäsenvaltioiden kesken. Sama pätee myös finanssipolitiikkaan, joka jossa ei tarvitse välttämättä mennä veroja keräämään, vaan ensinnäkin siinä yritetään harmonisoida vero, verotuskuria, esimerkiksi veroasteita, verokieltoja ja vältetään myös ikävä kilpailu, joka vallitsee verotusasioissa tällä hetkellä EUn jäsenvaltioiden välillä. Ja sitten vielä äh, hallituksen toimista äh, kirjanpitoalalla. Me olemme kokeneet, me olemme nähneet sellaisia trendejä Euroopan unionissa, että mennään äh, vakavaraisuus lähestymistavasta kohti sellaista järjestelmää, joka perustuu ainoastaan tämän päivän arvoon. Se on hyvin vaarallista, koska IASB standardit, kansainväliset kirjanpitostandardit ovat sellaiset, että niissä katsotaan sitä, mitä on tapahtunut. Ja pitää muistaa, että silloin kun katsotaan ainoastaan päivänarvoa, niin silloin äh, katsotaan äh, osakkeen arvoa ja myös äh, osinkoa. Mutta jos nämä luvut ovat pielessä, niin silloin koko loppulaskelma menee pieleen myöskin. Ja tällaisia asioita pitäisi, pitäisi miettiä tarkkaan. Ja sitten vielä näistä hallintasäännöistä. Meillä on yrityksissä johtokunnat, hallitukset, jotka toimivat hyvin lyhyt, lyhyen aikavälin periaattein. Minun mielestäni meidän pitäisi miettiä tätä koko kuviota uudestaan niin, että yritysten hallitukset ja se tapa, joilla jolla eh, johto palkataan, se pitäisi miettiä kokonaan uudestaan palkkausjärjestelmät. Niiden pitäisi olla pitkän aikavälin järjestelmiä niin, että me rajoitamme eh, mahdollisuuksia. Eh, ja tämä pätee myös palveluihin, esimerkiksi konsulteihin, verokonsulteihin, kaikki nämä kahden roolin mahdollisuudet ja eturistiriidat, niistä pitää päästä eroon. Työnantajat ovat mukana tai työntekijät ovat mukana yrityshallinnossa. Se oli viimeinen kohta tuolla paperissani, mutta se otetaan huomioon myös Rouva Beresin mietintöluonnoksessa. Ja minun mielestäni on hyvin tärkeää, että työntekijät pääsevät mukaan yrityshallintoon. Ja silloin kun yritysten äh, hallituksia perustetaan, niin työntekijäoluottuvuus pitää olla edustettuna pääoman rinnalla. Ja meillä pitää olla sellainen järjestelmä, niin kuin Saksassa on, äh, heidän lainsäädännössään on tätä varten säännöksiä, että on äh, työntekijöitä, jotka ovat mukana hallintoneuvostossa tai hallituksessa ja myös valvontaelimissä. On muitakin maita, jotka ovat toimineet aivan samalla tavoin. Minä olin paikalla tänä aamuna kokouksessa ja kuulin, kun parlamentin jäsenet puhuivat, herra Kofferatti puhui omasta kaupungistani ja hän oli hämmentynyt työntekijöiden osallistumisesta. Ymmärrän tämän kyllä, koska eh, teollisuusihmiset ovat tai eh, elinkeinoelämä on ollut tätä vastaan. Eh, aina on puhuttu, että jaetaan kumppanuutta ja voittoja, mutta myös AY-liike on ollut hiukan vihamielinen – jos esimerkiksi katsoo Italian tilannetta, siellä on säädös, jossa on rohkaistu työntekijöitä osallistumaan. Työntekijöiden osallistumista on rohkaistu siis, mutta heti toisen maailmansodan jälkeen oli myös sellainen vaikutelma, että AY-liike ei voinut olla mukana yhtiöhallinnossa, koska silloin loppui se luokkasota. Ja työntekijät tietenkin joutuvat myös vaikutuksen alaiseksi silloin, kun päätöksiä tehdään johdossa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten kolmas panelisti, Soni Kapoor. Uh, thank you so much for having me here. Kiitoksia, että pääsin tänne mukaan. Minä yrittäisin rajoittaa kommenttini käytännöllisempiin asioihin liittyvät mietintöjä, ja jotkut ovat yleisempiä. Oli hyvin mielenkiintoista lukea tämä mietintö. Siinä oli pieniä helmiä, ajatuksia täynnä, erityisesti aikana kun näyttää olevan visioiden puute moninkertainen kriisi on meitä vaivannut ja poliittisen aloitteen puute näyttää olevan ja ideoiden puute. Että miten niihin voidaan vastata. Jokainen, jokainen vastaus on ollut mieluumminkin reaktiivinen kuin aloitteellinen. Oli merkittävää lukea tämä mietintä siis. Ja minun kommenttini koskevat juuri tätä, että huolimatta siitä, että siinä oli kokoelma useita mielenkiintoisia ideoita, niin se on laadittu tässä nykyisessä luonnoksessaan, joka on varmasti tulosta tarkistukset niin edelleen, että silloin kun sen on lukenut, niin ei oikeastaan selvää, että mitä pitäisi tehdä. Ja mielestäni se hyötyisi merkittävästi, kun yritetään kuitenkin ottaa positiivisen panoksen tähän nykyisen ideoiden puutteeseen ja poliittisen aloitteellisuuden puutteeseen EU-ssa, jos se, sen rakenne olisi sellainen, että joko olisi jotenkin perusperiaatteita tai viestejä ja seurantamielisiä ja niin edelleen, että jos joku sen lukee, niin hän saa sen vaikutelman, että nyt tietää, mitä pitää tehdä. Ja myös parlamenttina antaisi teille auktoriteetin varmistaa, että on eh, joitakin instituutioita, joita pyydät jotain tehtävän ja ottaa seurantajärjestelmä sen seuraamisen, tehdäänkö niin? Tämä täytyy olla poliittinen, koska siellä usein visiota puuttuu, vaikka ei tarvitse olla puoluepoliittinen minun ymmärrykseni mandaatista kriisivaliokunnalle, mikä saattaa olla niin kuin teillä, että sillä on mandaatti olla holistinen mieluummin kuin, että keskitytään pelkästään joko sosiaaliseen, taloudelliseen tai finanssiaspektiin. Se voisi tehdä paremmin, jos se integroisi nämä kolme. On näkökohtia esimerkiksi keskustelussa spekulaatiosta ja epätasa-arvosta, jossa pyritään, on yritetty saada hyviä tuloksia, mutta voitaisiin integroida taloudellinen ja sosiaalinen aspekti mukaan. Niin, ja sen näkökulma pitäisi olla vahvempi. Toinen aspekti, jota ajattelen, on se, että että kriisivaliokunnalla olisi auktoriteettia katsoa sekä pitkän aikavälin että lyhyen aikavälin asioita, kuten tässä otettiin oikein esille, niin kyllä nykykriisi on alkanut subprime-lainoista, josta sitten tuli taloudellinen ja sosiaalinen kriisi, mutta meillä on ollut ongelmia paljon pidemmän aikaa Euroopassa. Ja henkilökohtaisesti sanoisin, että kyllä Finanssikriisin välittömät kustannukset ovat olleet hyvin merkittävät, finanssikustannukset ovat olleet hyvin merkittävät, mutta suurempi ongelma on tämän resurssien huono allokointi, joka on jatkunut 2-3 vuosikymmentä, koska rahoitusjärjestelmä ei ole toiminut kunnolla ja taloudellisen hallinnon systeemi ei ole täyttänyt tehtäviä, niin tietysti meillä on ollut pitkän aikaa rakenteellisia ongelmia, työttömyyttä ja usein edelleen. Joten olisi oikein hyödyllistä mietinnön kannalta, jos se käsittelisi ei pelkästään lyhyen tähtäimen asioita, mitä nyt on tapahtunut, ja sillä pitäisi tehdä vain pitkän aikavälin rakennekysymyksiä myös. Minun ymmärrykseni mietinnöstä on se, että sen paras käyttö olisi se, että että olisi jotakin korkean tason poliittisia viestejä, jotka suunnataan Euroopan toimielimelle, komissiolle, neuvostolle ja niin edelleen ja muille parlamentin valiokunnille, mutta sen pitäisi olla myös rikas lähde poliittisille ideoille, jossa nyt kun useimmat valtionvarainministerit ja muutkaan eivät oikeastaan tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin tähän käytetään aikaa, useita kulmistilaisuuksia, käytetään energiaa. Nyt sitten tulee aika sanoa, mitä se tarkoittaa, mitä täytyy tehdä, koska kenelläkään muulla ei ole tätä tilaa. Kaikki muut ovat äh, kamppailemassa. Eli jos te voisitte saada ajatuksia hyvistä pitkän aikavälin ratkaisuista. Neljäs näkökohta on se, että täytyy myös olla tällainen kuilun täyttäjä. On muita eu toimijoita jotka tekevät eri asioita, mutta on monia asioita, näkökohtia, joita kukaan muu ei käsittele. Ja kun otetaan huomioon, että ketään muuta ei ole yksityistä, tietysti meitä ajatushautoita on, mutta tarvitaan eh, Euroopan kattava instituutio, kuten te, jotka täyttäisivät nämä kuilut Yhdysvalloissa on kriisikomitea, joka on pitänyt kuulemistilaisuuksia pitkän aikavälin vaikutusta kriisistä ja siellä otetaan oppia siitä, että mitä pitäisi tehdä ja mikä on tie eteenpäin. Ja senaatin alivaliokunta, tutkimusvaliokunta on tehnyt Goldman Sachsista pitänyt kuulemistilaisuuksia. että on tullut uusia faktoja esille, joita ei ole tiedetty aiemmin. Jos olisi samanlaisia kuulemistilaisuuksia ollut Deutsche Bankista niin edelleen, niin olen varma, että onko ollut. Mutta Euroopassa eh, tilivelvollisuusjärjestelmä siitä, mitä tapahtui, mitä tapahtui pelastuspaketeille, mitkä ovat rakennekysymykset, ei ole ollut lähelläkään samanlaista julkisen keskustelun tasoa kuin on ollut Yhdysvalloissa. Kaikki tietävät, meillä on nyt kolman Sachs-raportti ja siihen viitataan, mutta henkilökohtaisesti en usko, että Deutsche Bank on mitenkään kovin erilainen kuin kolman Sachs ja mielestäni on tärkeää se muistaa. Mutta silti olen sitä mieltä, että nämä Tärkeät makroaspektit ovat se, että meillä on sellainen taloudellinen malli, olemme siinä kiinni, jossa on jonkun verran mobiliteettia, on pääoman liikkuvuutta ja niin edelleen, mutta meillä ei ole finanssikoordinaatiota, työmarkkinat ovat edelleen hajautuneet, sirpaloituneet, Eli joko voitaisiin mennä takaisin siihen, että ollaan yksittäisiä jäsenvaltioita, tai voidaan äh, mennä todelliseen Euroopan unionin päin. Olemme tällaisessa välitilassa juuttuneita, jossa on epätasapainotila. tila ja sen vuoksi keskustelu siitä, että onko enemmän finanssikoordinaatiota, se on hyvin tärkeää. Rakenteelliset kysymykset tarvitsemme joko enemmän EUta tai emme tarvitse EUta, koska tämä puolivälin tila välikausimalli saa meidät ongelmiin. Ja meistä kaikista riippuu, minkälaisen päätöksen teemme. Koko perustuva periaate rahaunionissa oli se, että se perustui sille olettamukselle, että olisi merkittävää lähentymistä. Nyt tiedämme, että sitä ei ole tapahtunut. Se ei ole tapahtunut osittain sen vuoksi, että on kulttuurisia eroja, osittain koska on rakenneeroja kansantalouksissa, osittain eri lähtökohdat olivat on monia syitä. Mielestäni realiteetti on nyt se, että tunnustetaan se, että meillä on erilaiset kansantaloudet EUn unionin sisällä, euro- euroalueen sisällä ja haaste on löytää se, että mitä voimme tälle tehdä ilman, että on epätasapainotila. Kaiken kaikkiaan viestini olisi se, että tarvitaan poliittisen tilan kasvattamista. Se, mitä meillä on, se, että on monia kriisiä, meillä on ympäristöongelmia, työttömyysongelma, finanssiasioita, rahoitussääntelyasioita. ja yksinkertaisesti meillä ei ole poliittista työkalupakkia, ei kansallisella tasolla, eikä erityisesti Euroopan tasolla, käsitellä tätä koko haasteiden kirjoa. Vaikka katsoisi takaisin tähän sijoitustelmaan nyt yksi politiikkaväline yhteen poliittien ongelmiin. Minä ajattelen tätä työkalupakkia, jossa voidaan käyttää välineitä moniin ongelmiin. Mutta meillä on aivan liian monia ongelmia ja aivan liian monia politiikkavälineitä. Esimerkkinä paljon voidaan oppia kehitys, kehittyvistä maista. Euroopassa on ollut tällainen mukava tilanne, jossa on ollut monia politiikkavälineitä, tietysti rahapoliittista vapautta jäsenvaltiolla ei enää ole. Oli äh, tällaisia vakavaraisuusnormeja niin edelleen, jotka olivat rahapolitiikan lisävälineitä, niin vielä käytetään Indiassa, Kiinassa ja monissa muissa maissa. Ja nämä kehittävät maat joiden on täytynyt käsitellä ongelmia, jotka ovat olleet paljon vakavampia finanssikriisejä, paljon vähempiä valtionvelkaongelmia, paljon suurimpia työttömyysongelmia, paljon pidemmän aikaa kuin meidän on täytynyt. Tämä on meille jonkinlaista uutta. Meillä on ollut tässä kovin pitkään tässä tilanteessa. Mielestäni on merkittäviä paljon läksiä opittavana, mitä tehdä liiallisella valtionvelalla, miten järjestellä se uudelleen, miten käyttää rahapolitiikkaa välineitä joustavaa, ei pelkästään korkoa, joka on tällainen aika tylsä väline, katsoa kansallisen tason muita välineitä voimme luoda poliittisen työkalupakin, joka voisi auttaa meitä joustavasti tarttumaan ei pelkästään olemassa olevien haasteisiin, vaan uusiin odottamattomiin haasteisiin, joita saattaa tulla. Joten mielestäni tämä olisi tämä ylätason viestini. Mitä nämä ideat sitten ovat, miten päästään eteenpäin, olisi hyödyllistä katsoa lyhyen, aikavälin, lyhyen aikavälin toimenpiteitä. Nyt täytyy sitten kahden, tämän, ää, tämä tuplanotkahdus eh, välttää. Haluamme minimoida sosiaaliset eh, vahingot eh, hyvinvoinnin mielessä, työttömyyden mielessä. Luottavuudet haluamme saada jälleen elpymään. Nyt on aika, jolloin tiedämme, että luottovirrat ovat ongelma. Pankit merkittävästi tekevät voittoa, mutta ne antavat sitä esimerkiksi osinkoihin meillä voisi olla Euroopan kattava bonusmaksujen väliaikainen kielto ja osinkomaksujen kielto, kunnes koko eurooppalainen pankkijärjestelmä on sillä tasolla, että sillä on sellainen pääoman taso, joka voi olla 2013 prosenttia, minkä pääsinkö mitä päättää. Se varmistaisi sen, että tämä tuki, jota varhaisesta korosta tulee pankeille, ei mene yksityisiin taskuihin eikä osakkeenomistajien taskuihin, vaan siihen, että saadaan uudelleen kasvu aikaan, joka on eh, tärkein asia eh, euroalueella. On myös vakava tarve tutkia eksneritaattille veroja, joita voisi olla spekulatiivisille rahavirroille, joita voisi olla säästettäville teollisuusaloille. Se, mitä tällä hetkellä tarvitaan, on enemmän eh, verotuloja. Ja se, mitä tarvitaan, on enemmän verotuloja sellaisia, joka ei tule kasvun kustannuksella. Ja kun katsotaan, eksternaliteettiveroja olisi hyvä tapa tehdä tämä. Se täytyy liittää laajan kirjoon hyvin ajateltuja estoja sille, että estää näitä veroparatiisia, joita täytyy tehdä kansallisessa tasolla jotakin EU-tasolla ja täytyy myös välttää veronkiertoa ja veron välttämistä. On myös keskipitkän aikavälin toimenpiteitä Keskipitkän aikavälin toimia tarvitaan, jota on se, että varmistetaan, että tämä sääntelyreformit ovat johdonmukaisia rahoitusjärjestelmän kanssa ja reaalitalouden kanssa. Yksi puuttuva elementti keskustelusta on se, että kaikki sääntelynormit ovat reaktiivisia. Kukaan ei kysy, että mitä finanssijärjestelmä itse asiassa haluamme, minkälaista rahoitusjärjestelmää tukisi sellaista kasvua, jota tarvitsemme, joka tukisi kestävää taloutta, sellaista haluamme, ja mennä siitä takaisinpäin ja kysyä, että mitä se implikoi nykyisen sääntelykeskustelun kannalta. Se täytyy tehdä muita mielenkiintoisia asioita. On esimerkiksi bruttokansantuotteiden liitetty ja vielä valtionverkelilainen. Ja näemme nyt kriisitilanteen. Jos aina, aina jota voimme sanoa varmasti, niin että tulevissa kriisejä tulee kaikenlaisia. Seuraavalla kerralla olisi parempi olla paremmin valmistautunut. Kiitoksia. Uh, thank you. Uh, now I invite. Kiitoksia. Nyt paikalliset kollegat voisivat kommentoida. Pepper Pervans, aloitan sinusta esittelijänä ensinnä. Tiedoksi teille, panelisteille, meillä on ollut, D'Angelis taisi ollakin täällä, meillä on ollut keskustelu jo tästä aamulla, mutta te kyllä toittekin tähän uusia ideoita, joten kiitoksia ensinnäkin ja nyt aloitetaan keskustelu. Beaucoup, c'est dans le travail parlementaire, il y a des choses qui sont... Eh, kiitoksia oikein eh, kovasti. Eh, niin nyt on sellainen vaikutus, että meitä on niin paljon tässä rintamassa, että täytyy yrittää saada asiat eteenpäin ja tämän tyyppisessä keskustelussa voin vain kiittää siitä, että annatte oman osuutenne. Minä sovellan tässä hyvin yksinkertaista menetelmää. Minä otin esiin tiettyjä ehdotuksia, joita olette antaneet ja niitä kohtia, joihin reagoisin ei välttämättä asiantuntijan näkökulmasta, vaan myös poliittisesta näkökulmasta. Mitä tulee siihen, että puututaan eh, ympäristö- ja tulonjakokysymyksiin. Eh, kriisin syyt eh, minun mielestäni tämä ei ole pelkästään tekninen kysymys. Silloin kun minä hiukan provokatiivisesti laadin ensimmäistä kertaa mietintöä, minä mietin ensimmäistä kriisiä, eli Eh, tulonjaon epätasa-arvoisuutta. Eh, se ei ole mikään kriisin seuraus, vaan kriisi vahvistaa tätä epätasa-arvoisuutta, aivan kuten 30-luvun kriisi eh, pahensi epätasa-arvoa. Mutta kun katsomme kriisin syitä, täällä asiasta on tietenkin puhuttu jo aikaisemminkin, kriisin syissä tulojen epätasa-arvoisuus ja lisäarvon epätasa-arvoisuus, ne ovat sellaisia näkökohtia, jotka liittyvät pääomien liikkuvuuteen tai liikkumattomuuteen eh, tai työvoiman liikkuvuuteen tai liikkumattomuuteen. Eh, ne eivät ole mitään eh, kriisin seurauksia, vaan olennaisia tekijöitä siinä jotka ovat käynnistäneet siis kriisiä. Mitä tulee sitten, Vera Campos, te, en, en oikein ymmärtänyt, että oliko instituution välinen hyvä vai ei. Minä, niin ehkä minä olen vähän itsepäinen, mutta minä edellään jatkan tässä instituutiokolmiossa jossa on aika paljon hyveitäkin. Nyt kun kuuntelen keskustelua Van Rämpäyn ryhmässä, siellä minua huolestuttaa sellainen ajatus, että joko pitäisi pysyä euroalueen hallinnon nykytasolla, ajatellen vakaus- ja kasvupakettia, tai sitten pitäisi antaa hallitusten päämiehille eh, mahdollisuus hoitaa asia. Tässä mietin itse institutionaalista edistysaskelta ja se on erittäin tärkeää, koska tällä tavoin voisimme puuttua tähän eh, ristiriitaan, joka on olemassa euron käyttöönoton jälkeen. Eli otetaan hyödyt eh, ja otetaan huomioon myös kansallinen budjettipolitiikka. Ehkä tässä, tässä suhteessa vetoaisin kaikkiin asiantuntijoihin suoraan sanoen. Emu on sellainen, että siinä on kolme strategiaa. E, joko ollaan sitä mieltä, että vakauspaketti, ehkä siinä ei ollut riittävästi kriteerejä tai hyviä kriteerejä, sitä pitää vahvistaa niin pitkälle kuin pystytään. Ja tällainen kuristrategia mahdollistaa jossakin vaiheessa suuren eh, eh, mm, kilpailukykyisyyden euroalueelle. En usko tähän, mutta tämä on mahdollinen skenaario. Sitten toinen mahdollinen skenaario on se, että eh, pitää olla integroitu budjetti ja verotus ja sellainen budjetti, joka on 20 prosenttia BKTstä. Ehkä sellainen vaihe tulee, mutta ei keskipitkällä aikavälillä. Eikä kannata avata sille ovea, vaan pitäisi olla realistinen. Sellainen ei tapahdu yhdessä yössä. Minä en usko, että tällainen tapahtuu kovinkaan nopeasti. Eli näiden kahden väliltä voitaisiin ottaa huomioon eh, se, että tällaiset kilpailukykyerot ovat valtavia ja ne ovat pahentuneet sen jälkeen, kun otettiin euro käyttöön. Niinpä ajatus siitä, että jokainen eh, pitää oman eh, mökkinsä, se ei välttämättä toimi enää pitkälle euroalueella, kun ajatellaan lisäarvoa, koska sitä juuri tarvitsemme. Herra Kampos, sanoi, että mietintö keskittyy eurooppalaiseen ulottuvuuteen. No mehän olemme täällä Euroopan parlamentissa ja siellä ehkä osa, osittain otetaan esiin jäsenvaltiot, mutta nimenomaisesti tässä puhutaan EUn panoksesta. Ja hallitusten väliset neuvottelut tietenkin ovat olemassa. Ja täällä taas me haluamme näkemyksen eurooppalaisesta ulottuvuudesta, riippumatta siitä, mitä jokaisen hallituksen itse pitää sitten tehdä. Minä en enää muista, miten se sanotaan, mutta jokaisen pitää hoitaa oma tonttinsa. Sitten veroharmonisoinnista ja palkkakysymyksistä. Tästä pari seikkaa. Minä en ehdota minimipalkan harmonisointia. Ensinnäkin eh, tässä on eh, eh, kielenkääntövirhe. Siellä on ranskankielinen versio, jossa ei puhuta palkkojen harmonisoinnista. Siellä ei puhuta siis minimipalkoista, vaan tuloista, minimitulot. Se on ensimmäinen kohta ja sitten toinen seikka. Minä en puhu harmonisoinnista, vaan määritelmästä siitä, että jokaisessa maassa määritellään nämä tietty minimipalkka, jossa otetaan huomioon palkkaolosuhteet, määritellään jokaiselle maalle omat käytävät, jotta siellä voidaan asettaa näitä minimejä. Ja sitten säästökysymyksistä kannoillanne. Ja tässä mietinnössä puhutaan paljon Amerikan tilanteesta, koska se oli aivan kriittinen tekijä, kun kriisi käyntiin lähti. Niinpä Euroopan unionissa meillä on joskus ollut taipumusta suhtautua myöntyväisesti silloin, kun velkaantuminen vain lisääntyy. Tässä tämä tuli esiin aamullakin ja tietyt meistä äh, mm, halusimme, äh, halusimme äh, tuomita sellaiset velkaantumismahdollisuudet, joita kulutusluottojen kautta kotitalouksilla on. Ja toisaalta taas niitä puoletaan, joten kun puhutaan kotitalouksien velkaantumisesta, se on sellainen asia, jota sitäkin pitää tarkastella tiukasti ja myös säästämisen, kotitalouksien säästämisen kulttuuri, sekin on tärkeä kysymys. Sitten herra De Angelis, kiitoksia näistä äh, esityksistä. Tämä äh, yritysvero äh, tai sitten transaktiovero, nämä ovat ehdotuksia, joihin minä itse uskon. Emme ole samaa mieltä. Mutta sitten Goldman Sachs äh, boikotti. Kiitos, että mainitsitte. Tämä on äh, hyvin lyhyt ehdotus ja äh, se saattaa hymyilyttää tai sitten herättää ajatuksia. Mutta sillä on tietty perusta tälläkin ehdotuksella. Eilen Ile-de-Francein pien alueneuvosto päätti, että boikotoidaan kaikkia sellaisia pankkeja, jotka investoivat veroparatiiseihin. Eli tällainen lähestymistapa on se, että ei ainoastaan oteta esiin niitä, jotka toimivat huonosti. Niinpä me toimimme johdonmukaisesti suhteessa niihin operaattoreihin, jotka mielestämme toimivat riittämättömästi, minkä tähden sitten Goldman Sachs eikä kukaan muun. Goldman Sachs edustaa kaikista, kaikista menestyneitä, menestyneitä laitosta tällä alalla, koska sen liikevaihto on kaksinkertainen seuraavaan investointipankkiin verrattuna. Tästä välttämättä tulee konsensusta, kun puhumme kriisin syistä, mutta tämä kysymys, jonka esitti Sonny Kapoor, eli rahoitusmekanismi ja reaalitalous, tässä ei voida sivuuttaa tällaisen laitoksen roolia, joka todellakin on mennyt tällaisen bisnesmallin mukaisesti. Tämä ei ole mikään ilmasta heitetty ehdotus. Minulla on tästä virallinen tieto sitten Ile-Francin alueen päätöksestä. Eli päätöksiä on tehty muualla. Tietyt markkinatahot suosivat muita investointipankkeja kuin Goldman Sachsia. Jos toimijat reagoivat, niin poliitikkojenkin pitää reagoida. Sitten tämä IOSK, ISB, tämä on mm, globaali hallinnon kysymyksiä. Voimmeko me siihen puuttua? Ei voi olla yhtä elintä, joka on pätevä kaikessa ja sillä on laajat toimivaltuudet koko maailmassa. Mutta jos nyt tarkastellaan kirjanpito standardeja tai Vaaselin komiteaa, nyt tietenkin meillä on olemassa itsesäätely, on perustettu tällainen itsesäätelyryhmä, sehän on hienoa, mutta minä ehdotin asiaa ja meillä oli keskustelukin tästä, mutta minä ehdotin aikoinaan, että se tulisi IMFään mukaan. Ja se tarkoittaisi, että joskaan ei ole enää olemassa, mutta olin sitä mieltä, että että ainoastaan tilintarkastajat eivät määrittelisi näitä, näitä kirjanpitostandardeja. Nyt maailma on yhä vain monimutkaisempi ja sitten laitetaan mikro- ja makro eri mökkeihin, ei se toimi. Ja uno, unohdetaan, että kirjanpitäjä ei ole ainoastaan numerojen kirjoittaja, vaan siinä on tietty dynamiikka takana. Ja sitten kun sen jälkeen äh, kritisoidaan mm, tästä fair value-kysymyksestä, niin siinä äh, tilintarkastajat ovat merkittävässä osassa ja meidän täytyy lisätä näitä äh, keskinäisiä suhteita, jotta saamme aikaan paremman tasapainon. Mitä sitten tulee luokituslaitoksiin, niin mietinnössä on hyvin vahvoja ehdotuksia. Ja viime kaudella keskusteltiin luottolaitoks- tai luokituslaitoksista ja silloin mietittiin e, osakeyhtiöiden vertailuja sitten valtiovelkaan minä otan tässä tämän asian esiin, pitäisikö muuttaa tätä bisnesmallia sen sijaan, että Eli mietitään siinä, että kuka on liikkeelle laskija näiden osakkeiden osalta ja kuka valvoo. Tässä viittaisin myös kongressiin, Yhdysvaltain kongressiin, Luin äskettäin selvityksen eh, De Angelisin eh, va- komiteasta. Siellä oli aika eh, vaikuttavia julkilausumia siitä, miten on toimittu väärin näissä kolmenaan tapauksissa esimerkiksi. Niinpä en halua mitenkään tehdä täyttä syntipukkia luokituslaitoksista, mutta tätä täytyy tarkastella vielä lähemmän. Ja sitten Sonika Por, kiitoksia näistä ehdotuksista. Ei tässä paljonkaan kommentoitavaa. On tärkeää, että olisi näkemys minulla on lista, oma listani avainviestistä, avainviesteistä Kyse on siitä, että meidän täytyy ensin neuvotella keskenämme, jotta saamme aikaan tasapainon ja sen jälkeen viestintäkysymys tulee esiin. Emu kysymys varmasti tähän vastasin, kun esitin nämä kolme skenaariota, jotka pohjimmiltaan puuttuvat tähän ajatukseen, että meillä on joko enemmän tai, en, tai vähemmän ja sitten äh, sääntely. Tämä on hyvin vahva viesti, jonka olen välittänyt mietinnössä ja toivottavasti se siinä säilyy. En, minä en muista enää ulkoa näitä numeroita, mutta siinä mm, olin kovin tarkkaavainen siinä osassa. Kiitos. Sääri. Sitten Liisa Jaakonsaari, olkaa hyvä. So thank you, thank you very much and thank you for... Kiitoksia kovasti Kiitoksia kovasti tästä informatiivisesta ja stimuloivasta esityksestä. Oletteko yhtä mieltä kanssani siitä, että tämä on nimenomaan talouskriisi? Siis taloustieteen kriisi pikemminkin. Suomalainen taloustieteen professori on viitannut erään tutkimuksen tuloksiin, joka tehtiin ennen kuin kriisi puhkesi. Hän sanoi, että mitä pidempään ihmiset opiskelevat taloustieteitä, sen armottomiksi ja kylmämmiksi he tulevat. Ja tämä johtuu yksipuolisesta koulutuksesta ja opetuksesta, joka keskittyy ainoastaan matemaattisiin lukuihin ja tietynlaiseen voita tai häviä kuvioon. Uskotteko, että meidän tulisi muuttaa koulutusta niin, että siinä olisi enemmän myös filosofiaa, arvoja, jossa keskityttäisiin myös talouden hyveisiin niin, että ihmiset ymmärtäisivät, minkälaisia vaikutuksia erilaisilla skeemoilla on. Ehdotan, että kysymme Borgesiolta puheenvuoroa ja sitten palaamme näiden kolmen asiantuntijan huomioihin. Grazie Presidente, molto rapidamente. Intanto voglio ringraziare la Kiitoksia. Haluaisin alkaa kiittämällä esittelijää hänen viimeisemmästä panoksestaan puheenvuorosta, joka oli mielestäni hyvin mielenkiintoinen ja positiivinen sanoisin jostakin, joltakin kohdiltaan. Ja sitten nämä kolme alustusta, jotka kuulimme, olivat myöskin tällaisia. Ehkäpä en ihan pystynyt yksilöimään, että voitaisiinko identifioida tarkemmin niitä kohtia, joista minä ajattelen. Ja tietysti otan huomioon sen, mitä De Angelis sanoi omassa mietinnössään, tai raportissaan. Kun puhutaan siitä, että Kiinan muureja luodaan ja erotellaan se, kuka tekee mitäkin yhtiöissä ihmisten välillä, jotka laskevat liikkeelle eh, rahastotuotteita, valvojat, konsultoijat ja niin edelleen. Siinä on intressiristiriita-ongelma hyvin suuri ja se täytyy olla avain asia, kun yritämme sekä markkinoiden että talletien intressiä tässä puolustaa. Mietinnössä on joitakin avainkohtia, mutta ehkäpä ne eivät ole kattavia. Ja ehdotaisin, että tulevissa keskusteluissa meidän täytyy katsoa sitä, että mitä tästä asiasta sanotaan, ja katsoa, että voimmeko yhdessä päättää siitä, että miten voimme varmistaa, että tavoitteemme saamme saavutettua tällä alueella, mitä on tapahtunut ja mitä edelleen tapahtuu, koska näemme laajenevia kuplia edelleen ja riskit ovat edelleen valtavat tällä hetkellä. Ja sen vuoksi meidän pitäisi mietinnössä omaksua erityinen kanta koko Kiinan muurien ja intressiristiriitojen asiasta. Ja ehkäpä Pitäisi uudelleen ajatella sitä tapaa, joilla luokituslaitokset ja viranomaiset ja niin edelleen, mikä niiden kokoonpano on. Ja tässä on myöskin ehdottoman tärkeää, että lähdemme toiselle tielle, että meillä ei ole pelkästään poliittista lähestymistapaa siihen, kun nimitetään ihmisiä riippumattomiin laitoksiin – perustuen poliittiseen painostukseen. Se on kaikkien intressi mielestäni, erityisesti yhteiskunnan heikompi jäsenen intressi, että riippumattomat asiantuntijat todella ovat riippumattomia. Sitten se ehdotus, joka on tässä mietinnössä työntekijän osallistumisesta. Meidän täytyy aika selvästi sanoa, että miksi on niin vaikea saavuttaa tätä Euroopan tasolla ottaa käyttöön tällainen reformi. Ja se on sitäkin tärkeämpää koska, mielestäni, koska siellä missä näin on käynyt, se on ollut hyvin positiivinen asia. Se on osoittautunut, miten hyödyllistä se voi olla ja miten olennaista se on, jos haluamme, että meillä on moderni demokraattinen talous. Ää... Äh. Niin, nyt voi sitten palata te kolme asiantuntijaa. Samassa järjestyksessä te voitte aloittaa, herra Kamm. Kampos, viisi minuuttia tarvitsisin. Kuka on valmis? No, no, jo. Niin, ei kun joo, voitte puhua jopa kuusi minuuttia. No, just, um... Niin, muutama kommentti omiin kommentteihini. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että meidän täytyy tietenkin pyrkiä ratkaisemaan omat ongelmamme – niiden instituutioiden avulla, joita meillä on. Mutta kun puhutaan voimasuhteista, voimatasapainosta Brysselin tai jäsenvaltioiden välillä, eri instituutioiden välillä, Euroopan parlamentin kansallisten parlamenttien välillä, niin tämä on sellainen tasapainotilanne, joka on vain siirtyvä. Se ei ole kestävä pitkällä aikajänteellä. Ehkä keskipitkällä vielä on. Ja kaikki vastaukset näihin ongelmiin ovat osoittaneet, että tilanne on näin. Tämän vain halusin sanoa. En minä halunnut mitään sen kummempaa kritiikkiä esittää. Halusin vain muistuttaa, että tämä asiakirjakin osoittaa sen, että meidän täytyy erityisesti veropolitiikassa jakaa enemmän toimivaltoja. Olen lukenut tämän englanninkielisen version, joten tämä minimitulo, minimipalkka, siinä menin hiukan vipun, mutta myös minimitulossa on, tulolla on vaikutus työttömyys, työllisyysasteisiin. Eli tässä kohtaa täytyy olla hyvin varovainen, täytyy pohtia yksityiskohtaisesti tällaisia ehdotuksia, koska piru piilee aina yksityiskohdissa. Olen ehkäpä vähemmän huolissani nyt, mutta edelleenkin olen huolissani koska on tietynlaisia reservaatiopalkkoja, reservation wages, ne ovat erilaisia äh, eri maissa. Olen yhtä mieltä kanssani siitä, että säästöt ovat tärkeitä ja minusta on hyvä, että tekin olette tätä mieltä. Poliittiselta kannalta äh, näihin asioihin on vaikea puuttua, mutta se, että se on vaikeaa, ei tietenkään saa tarkoittaa sitä, että emmekö saisi kiinnittää, emmekä meidän pitäisi kiinnittää huomiota ongelmaan. Sitten haluaisin palata tähän talouskoulutuskysymykseen. Minä olen opiskellut <laughs> taloustieteitä koko elämäni, enkä pidä itseäni armottomana. Te kuuluttekin eri sukupolven. No, minulla on... Minä olen usean otteeseen esiintynyt televisiossakin ja keskustellut omassa maassani siitä, mitkä ovat kriisin syyt. Ja minä olen usean otteeseen korostanut, painottanut ja alleviivannut ja olen saanut tuhansia sähköposteja, joissa minua on onniteltu, niin olen sanonut, että on totta, että filosofia on aine, jota ei enää opeteta koulussa. Kun minä itse suoritin taloustieteen tutkintoni, minä opiskelin vuoden filosofiaa, mutta näin ei enää ole. Lukiossa se on vielä valinnaista, tai taikka sitä on vain muutamat oppitunti, joten kyllä on erittäin tärkeää, että olisi jonkinlaista filo- filosofian teoreettista tuntemusta. Mutta en minä nyt niinkään sanoisi, että jos opiskelee talousteita, automaattisesti muuttuu armottomaksi ihmiseksi. Mutta minä opetan kansainvälistä taloutta ja makroekonomiaa, mutta minulla on erilaisia opiskelijoita, hallinnon, taloustieteen ja rahoitusalan opiskelijoita ovat alun perinkin ihan erilaisia tyyppejä. Kun ovat 18-19-vuotiaat, ovat jo erilaisia. Voin usein erottaa nämä opiskelijat toisistaan sen perusteella, minkälaisia kysymyksiä esittävät ja niin edespäin. En minä tiedä, johtuuko tämä lopputulos siitä, mitä me, he, mitä me heille opetamme, vai ovatko he lähtökohtaisesti erilaisia ihmistyyppejä. En, tiedä, en väitä, että yksi tyyppi on parempi kuin toinen, mutta ovat erilaisia. En minä myöskään halua matematiikkaa syyttää. Matematiikka on kieli siinä, missä Portugali, Englanti tai Espanjakin. Ainoa ero on se, että se ei ole yhtä hieno kuin muut kielet, koska matematiikaksi ei voi kirjoittaa runoja esimerkiksi. Mutta se on hyvin tiukka, ankara tiede. Me emme tee loogisia virheitä, jos käytämme matematiikkaa, joten minulla ei ole mitään matematiikkaa vastaan sinään, kunhan sitä käytetään oikein hyödyksi. Matemaattiset mallit auttavat paljon. Ei niillä voi korvata sitä, että ongelmia pitää pohtia, mutta ne auttavat ymmärtämään ongelmia. Ja usein oppilaat ovat taipuvaisia keskittymään malleihin, ikään kuin mallit olisivat totuutta, realiteettia. Mutta eihän niin ole. Parhainkin malli on hyvä kuvaus totuudesta, todellisuudesta. Mutta ei minä varmasti ole ainoa, joka opettaa ihmisiä tällä tavalla. Mutta olen kyllä yhtä mieltä toki siitä, että joskus annos filosofiaakin olisi hyväksi opiskelijoille niin taloustieteessä kuin muillakin aloilla insinööriopiskelijoillekin. Kiitos. Prima di tutto, una... Eh... Niin, kiitoksia. En oikein suoraan osaa vastata siihen, mitä Rouva Jaakonsaari sanoi. Anteeksi vain, kun en osaa ihan lausua nimeänne, mutta taloustieteilijä, että minä itse opetan kauppalakia ja sanon aina oppilaille, että jos leikkaus menee pieleen, niin silloin lääkärin pitää maksaa. Ja jos asianajaja häviää juttuunsa, niin hän menettää asiakkaansa. Ja tilintarkastaja, jos hän tekee väärin, niin totta kai hänenkin pitää maksaa paljon rahaa. Hänen firmansa menee nurin. Mutta onko sellaista taloustieteilijää nähty, joka olisi ollut vastuussa silloin, kun asiat menevät pieleen? Monet heistä ovat kyllä ystäviäni ja eh, taloustieteilijät voivat sanoa, että he olivatkin väärässä eh, tai olimme oikeassa, mutta se mitä tapahtui, niin olosuhteet muuttuivat yhtäkkiä, emmekä olekaan vastuussa enää. Niinpä, eh, kunnioitan kyllä kovasti taloustieteilijöitä, mutta tämä on aivan tosi seikka. He elävät rankaisu, rankaisemattomuudessaan. Eh, ja vielä kiitoksia rouva Beresille. Nämä asiat, jotka otin esiin mietinnöstä ja sanoin, että en ole samaa mieltä. Eh, niitä on neljä 217, niin niinpä minulle tämä sallittaneen. Teidän vastauksenne eivät minua eh, sataprosenttisesti vakuuttaneet, mutta veropolitiikasta. Minä puhuin finanssiyhdenmukaisuudesta, en mistään minimituloista, vaan verotuksellisesta yhdenmukaisuudesta yritysverotuksessa, eli yritysten tuloveroissa ja varsinkin pääomatuloverossa koska Ranska, Luxemburg, Belgia, Italia ja niin edelleen. Nämä kaikki valtiot kilpailevat tälläkin tasolla keskenään, jotta voivat houkutella pääomaa ja sijoituksia omaan maahansa. Ja jos näin on, niin miten me voimme jatkaa EU-ssa, jos keskenään taistelemme ja kilpailemme tällä tavoin? Tässä EUn pitää jotakin te- tehdä väkisin taikka muilla keinoin. Pitäisi saada sama tulokohtelu kautta Euroopan unionin. Muussa tapauksessa ei synny kansalaisten yhdenmukaista kohtelua eikä mitään luontevaa ihmisten tai pääoman vapaata liikkuvuutta. Sitten herra Borgesio, eturistiriidat, käsittääkseni sanoi kaiken tarvittavan, ei tästä asiasta enää voi sanoa enempää, mutta tosiaan, jos me haluamme soveltaa tässä niitä periaatteita, joita, jotka mainitsin, niin lobbareita varmasti on vastassamme, pankkilobbareita esimerkiksi, mutta siitä huolimatta minun mielestäni meidän pitää yrittää ö, toimia niin, että tulevaisuus otetaan huomioon ja ö, sitten työntekijöiden osallistumisesta meillä ei ollut paljonkaan aikaa tuossa alustusvaiheessa yritin puhua lyhyesti, ähm, mutta Saksasta. Äh, sodan jälkeen Saksa oli täysin tuhoutunut, aivan kuten Italiakin, ja Saksa on onnistunut nousemaan suosta. Siitä on tullut talousjätti. Ja tämä on mielestäni tämä, juuri tämän myötämääräämisen ansiota. Siinä on pääoma ja työvoima tullut yhteen ja nyt tätä asiaa ei voida jättää sopimusosapuolille, joilla on ristiriitaiset intressit. Eli saa, täytyy saada aikaan vuoropuhelua tässä asiassa ja politiikan pitää tulla mukaan, lainsäätäjän pitää tulla mukaan tähän. Ja jos siitä tehdään pakollista niin, että pääoma ja työvoima ovat vuoropuhelussa keskenään, niin minun mielestäni tämä on Saksan menestystekijä. Sanoisin vielä Koferaatille, että työvoiman ja pääoman ei pitäisi jatkuvasti olla napit vastakkain, vaan niiden pitäisi olla keskinäisessä vuoropuhelussa yritysten hallituksissa. Tietenkin niillä on edelleen omat intressinsä, mutta tämä asia on myös AY-liikkeen asioita. Mutta jos nämä kaksi osapuolta ovat yritysten hallituksissa, ainakin ne puhuvat keskenään. Ja se on olennaista, tämä on juuri olennaista. Enkä sano sitä, että työntekijöiden pitäisi tehdä kaikkia päätöksiä, mutta heidän pitäisi olla mukana päättämässä siitä, mihin suuntaan yhtiö menee. Kiitos. Uh, I have not studied economics. En ole taloustiedettä opiskellut, mutta joskus sitä opetan. Ja muutama mielenkiintoinen kohta. Tämä taloustiede, jota opimme, on tärkeää muistaa, että kun pääsee gradua tekemään tai erityisesti tohtoriväitöskirjaa, niin on täytynyt sisäistää jokaisen oletuksen, joka, joita opittaan taloustieteessä kuusi vuotta takaisinpäin. Sitä täytyy tulla tällainen toinen luonne, koska jos alkaa kyseenalaistaa, että yksi yhteen nämä olettamukset, kaikki makrotaloudelliset mallit, joita voi luoda, niin ne ei saa mitään työtä tehdyksi, jos niitä alkaa epäillä, eikä saa tohtoriväitöskirjaa. Tämä on ikään kuin tämä pedon luonne, että kun on näin paljon viettänyt aikaa taloustieteen kanssa, joka perustuu oletuksille, joilla on paljon tekemistä todellisuuden kanssa, niin on vaikea virittää päätään eri taajuudelle. En, on tällainen luonnollinen tasapaino, tämmöinen olettamus, joka tulee kiinteäksi osaksi ajatustapaa. Ja tämä filosofian opiskelun ajatus on myös hyvin mielenkiintoinen. Että taloustieteilijät aiemmin eivät opiskele pelkästään taloustieteilijät, opiskelevat filosofia, poliittista taloustieteilijät ja monia muita aiheita. Heillä oli paljon rikkaammat perspektiivit. Ja toinen ongelma on tämä tarkkuus, joka on rakennettu moniin talousmalle, talousmalleihin, rahoitusmalleihin, jossa on ekonometriaa, niin kuin Keynes sanoisi, että olet täysin tarkasti väärässä. On parempi olla suunnilleen oikeassa kuin täysin väärässä, mutta olemme olleet täysin väärässä monista asioista. Toinen rajoite joka on erityisen mielenkiintoinen tämän valikunnan yhteydessä, on se, että suuret makroekonomiset mallit, joita meillä on, niillä ei ole roolia rahoitussektorilla. Ei ole rahoitussektoria olemassakaan monissa makrotaloudessa malleissa, joita meillä on. Ja toinen on se, että useimmat niistä ovat tasapainossa. Eli jos taloudelliset olisivat oikeasti, meillä olisi kriisiä. Eli niillä on vähän sanomista oikeastaan tilanteesta, jossa me olemme kriisissä. Eli nämä sudenkuopat täytyy muistaa. Minä olin avajaiskonferenssissa eh, New Economic Institution eh, instituutissa, sillä on linkkejä Joe Sorosiin, ja ehkä meillä on helmiajatuksina siellä jotakin saattaa tapahtua, mutta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä olemme kiinni näissä taloustieteen oletuksissa. Sitten, jos palasin Goldman Sachsiin. Minä olin strategian neuvonantaja Norjan hallitukselle. Ja ja asioita, siellä käsiteltiin ja jotenkin laittomia rahoitusvirtoja käsiteltiin. Monet eh, kaupungin valtuustot olivat lähteneet siihen suuntaan sanovat, että julkisia hankintoja rajoitetaan sellaisiin firmeihin, joilla ei ole sivuliikkeitä veroparatiiseissa. Ja kolmansaksin pointtini ei ollut se, että on ongelma sen kanssa, että sanotaan, että poikotetaan kolmas saksia, vaan että joko määritellään kriteerit. Sanotaan, että mikä tahansa pankki, jolla on sivuliikkeet, veroparatiisi tai mikä tahansa pankki, jolla on oikeusjuttuja, sitä vastaan oikeusistuimessa tai mikä tahansa pankki, jonka on osoitettu olevan osallisena kriisissä tai jotakin. Mutta täytyy olla kriteerit. Ja toinen äh, asia, joka täytyy ottaa huomioon, että tämä Goldman myytti on ollut, että kriisi on sen myytin äh, tuottanut tätä kuormaa on erilainen kuin muut. Voin kertoa teille, että jos olisi kriisi ja jos Yhdysvaltojen hallitus ei olisi pelastanut kaikkia, niin Goldman olisi myöskin sortunut muiden ohessa, eikä olisi Goldman myytti. Tämä on ihan vain historian oikku osittain. Voi olla, että eri, meillä olisi eri, jos voisimme uudelleen näitä historiaa, niin Liman Brothers olisi selviytynyt, Morgan Stanley olisi ollut voitollisempi, sillä on vähemmän tekemistä sen kanssa, mitä oli oikeasti tapahtumassa, vaan että pankit olivat erilaisia. Ja yksi päätös tehtiin Goldman Sachsilta, että päästiin eroon subprime-lainoista, eh, mikä on aina se, että se on päässyt eh, sitä paremmin. Tästä pitäisi päästä eroon, koska se voi johtaa väärin politiikan johtopäätöksiin. Ja minun täytyy tämä erityisesti painokkaasti sanoa, että se voi johtaa siihen oletukseen, että meidän eurooppalaiset pankkimme, Barclays, UBS, Credit Suisse ja RBS ja kaikki nämä saksalaiset Landesbankit, Deutsche Bank olisivat jotenkin parempia tai erilaisia tai vähemmän osallisena kriisissä, vakuutan teille, että niin ei ole. Ja eurooppalaisessa keskustelussa on vaarallista se, että kun Yhdysvalloissa on ainakin todellista keskustelua käynnissä, intressi, eh, ristiriidoista ja muista ongelmista, ihmiset toteavat, miten tärkeä on tämä lopparirooli ja niin edelleen. Tämä tapahtuu Euroopassa suljettujen avien takana, eikä ole vakavaa keskustelua esimerkiksi siitä ongelmasta, että on liian, pankkeja, jotka ovat liian suuria kalmaa. 200 prosenttia, 400 prosenttia on eurooppalaisia pankkeja, jotka ovat maassaan suurimpia kuin bruttokansantuote. Jos kuka, mikä tässä näistä pankista kaatuu, niin koko talous, esimerkiksi Islantiassa, menee kansantalous nurin. Heidän intressissään on tietysti sanoa, että tämä on kolman spesifi ongelma, mutta ei se niin ole. ISP-asiasta. Tällaiset erityisesti erikseen rekisteröidyt firmat, niitä kirjoittavat ja sitä rahoittavat samat yhtiöt. Tässä on vakava hallintaongelma, että koko tahansa jolla niin on niin paljon julkista tärkeyttä, täytyy olla tilivelvollinen ja täytyy olla hallintarakenne, joka on, kuten IMF tai jotain sellaista, joten mielestäni se on se suuri pointti. Tämä yhteys Tämä epätasainen tulojako ihmiset, jotka saavat eh, surmansa tulostaan palkasta, ja sitten on niitä, jotka saavat omaisuudesta, joilla on suuria omaisuuksia. Se, mitä on tapahtunut tämän kasvavan epätarsarvon osalta, sen, että osittain sitä on kasvattanut eh, osakkeiden hintoja, mikä tarkoittaa, että epätasa niiden välillä, jotka eivät omista omaisuutta, kuten minä vastaan niitä, joilla on. Tämä ero on kasvanut merkittävästi. Ja tiedän, että joku, joka on tulo kirjan alapäässä, niin käyttää 100 dollarista 95 dollaria. Se, jolla paljon omaisuutta, käyttää 2 dollaria 100 dollarista, jotka ansaitsevat, koska miten paljon tällaista varaa voi sitten nostaa. Ja tässä on tämä fundamentaali ongelma kotimaan kysymyksen puutteelle. Jos en suosittele, että jos huomenna heräisitte eri maailmaan, jossa varallisuutta olisi jakautunut paljon tasan, tasapuolisemmin esimerkiksi EUn sisällä. Olisi paljon enemmän potentiaalista kasvua ja merkittävää kotimaan kysynnän kasvua. Eikä tietysti suosittele, että mitä tehdä, mutta se, No ehkäpä niin sitten suosittelikin. Olemme kovin huolestuneita liiallisesta erojen kasvusta osittain, koska tästä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta ainakin osa yhteiskunnasta on sitä huolestunut usein, mutta oli tämän kysynnän puute. Ja me se kriisi, mitä on tullut mukaan, on politiikka syyn tuonut esille epätasarvon puuttumiseen, mikä on se, että epätasarvo, epätasarvo johtaa omaisuuden arvon inflaatioon ja se johtaa taas yhä epätasa-arvoon. Emmekä halua, että omaisuuden arvon inflaatio aina johtaa kuplinen johtaa kriiseihin. Tätä, tästä linkistä ei ole keskusteltu tarpeeksi, joten nyt on kolme syytä puuttua epätasa-arvoon, milloin kuin vain kaksi. Haluaisin lopettaa viittaamalla omiin kokemuksiini intressi ristiriitoihin Kiinan muurissa. Ne eivät toimi, ne ovat jos saman instituution sisällä on ihmisiä, jotka ovat eri paikoilla, jos he puhuvat toisille, se puhuvat toisille, jos se heidän voittajan 20-30 prosenttia nostaa. Minä olen Lehman Brothersissa ja Private Equityssä 7-8 vuotta sitten. Ja ensimmäinen viikko, kun siellä olin, kolme neljä niin kutsuttuja Kiinan muureja murrettiin siellä näin sen. Ja sillä tavalla, että teki selväksi, että tämä oli jokapäiväinen asia. Näin se todellakin toimii. Tämä liittyy myös siihen, mitä meillä oli Euroopassa määrin Yhdysvalloissa, että kasvava koko ja finanssiinstituutioiden ala, se, että on talletussuoja sellaisille ihmisille kuin minä, sitä, sitä on käytetty siihen, että kilpaillaan spekulatiivisemmalla tavalla, jossa on suuria riskejä. Me olemme panneet raamipankkeihin olettaen, että ne pitäisivät rahat turvassa, mutta sitä ne ovat tehneet. Ja sen vuoksi ajatus siitä, että katsotaan, että potentiaalisesti erotetaan eri operaatiot toisistaan, on mielenkiintoinen, jota täytyy tutkia. Tämä on toinen keskustelu, vielä yksi keskustelu, joka on paljon edistyneempi keskustelu Yhdysvalloissa sekä sitä paljon tavoin Euroopassa. Tärkeää olisi harkita myös hajottamisen etuja. Hyvin pienet pankit, hyvin pienet paikallispankit, säästöpankit, niillä on ongelmia. Ne altistuvat suuressa määrin paikallisen talouden suurille riskeille. Jos pienessä kaupungissa suljetaan suuri tehdas, sillä on kaikki asia, tai työntekijät ovat asiakkaita, niin pankki menee konkurssiin. Sitten suuret instituutiot, jotka investoivat kaikille maailmanmarkkinoille, ovat myöskin ongelmallisia koska niistä tulee sitten tätä systeemistä riskiä. Todellinen hajautuminen tulee tällä keskitasolla, jossa ei ole liikaa altistuneita eh, yhteen tai kahteen asiaan, on, on, mutta ei ole myöskään kaikilla maailmanmarkkinoilla. Koska silloin ei ole muneja monessa eri korissa, vaan on munat yhdessä suuressa korissa. Ja viimeinen kohtani olisi Tämä eturistiriita eräs ystäväni sanoi, että hän vesi äitinsä kylmässä mielessä, että minä en, mutta se on eri asia. Mutta asia, asian ydin on se, että tiedämme, että jos salamurhaajan ruokkitaisi, en tietenkään tätä suositteli, niin joku varmasti tappaisi jonkun 10 000 dollarista, 100 000 dollarista, jotain sellaista. Ihmiset tekevät kauheita asioita suhteellisen pienistä rahoista. Jos palkintopotentiaali käytöksestä, jota eh, yhteiskunta ei pidä laittomana, josta ei tarvitse maksaa, jos sillä potentiaalista saa 10 miljoonan dollarin bonuksen, niin sanotteko, että en lähtisi siihen toimintaan? Eihän niin voi ajatella. Ja on fundamentaalinen syy että jos on hyvä hammaslääkäri esimerkiksi, voi 18 tuntia päivässä töitä, voi ansaita tuhat dollaria tunnissa, mutta fyysisesti ei voi ansaita enemmän 18 000 dollaria, mutta jos on pankkiiri 100 000 miljoonaa dollaria, miljoonan dollarin diili painaa toista nollaa, nyt on 10 miljoonan dollaria ja miljoonan voitto siinä sama työ mutta se voitto on kymmenenkertainen kuin muutama sekunti sitten. Pitääkö tämä tarkoittaa, että hänelle pitää maksaa kertaa enemmän kuin se maksetaan? Niin vastaus on ei. Tämä yhteys suorituksen ja työsuorituksen välillä on heikompi kuin muussa taloudessa. Eli linkki bonuksin ja ilmoitettujen voittojen välillä täytyy, sitä täytyy harkita. Thank, uh, please put, uh, put on your earphones because I'm, I'm going to... Kiitoksia. Jatkan nyt saksaksi. Haluaisin kolme herraa kiittää sekä suullisista että kirjallisista vastauksista ja vastauksista kysymyksiin. Minulla on muutama kohta, josta vielä haluaisin puhua. Ehkä myös kaksi, kolme, kaksi kolme kysymystä. siis malleja vastaan ei ole mitään. Ne ovat varmaan hyödyllinen instrumentti, mutta jos mennään niin pitkälle, että mallit tulevat itse asiassa menettelytapojen herroiksi ja tulevat itsestään selviksi ja lähettävät tällaisia shokkialtoja, niin kuin ollaan nähty New Yorkin pörssissä. Tuhat, tuhannen pisteen rysähdys jonkun mallin vuoksi, joka alkaa automaattisesti toimia tietyssä olosuhteessa, niin se on ongelmallista. Jos ajattelen näitä Keynesia ja muita taloustieteen suuria, he ovat pystyneet ilmaisemaan itsensä suhteellisen yksinkertaisella kielellä, jota pystyy hyvin ymmärtämään ilman, että oli tällaisia sivukaupalla monimutkaisia matemaattisia malleja. joka viiden vuoden jälkeen, tai siis kun on leipässä olet viisi niin kuitenkaan ymmärtää. Sitten tämä transaktioverosta, De Angelis että olette tietysti oikeassa, että se menee kuluihin mukaan, mutta kuluttaja sen lopulta maksaa. Minä ja sinä pankkien asiakkaana sen maksamme. Mutta jos finanssitransaktiivisuudesta puhutaan, 0,05 se on niin alhainen, tai ehkäpä 0,003 transaktion arvosta sitä verrataan, voidaan verrata siihen, mitä pankki joka tapauksessa vaatii transaktiosta. Tietysti jos ostaa osakkeita, niin siinäkin on jonkunlainen maksu jopa prosentti. Välikakirjassa 0,5 edelleen. Se on ihan hyvin pientä siihen verrattuna. Mutta kun se kumuloidaan, niin sitä tulee suuri summa silti. Sen vuoksi henkilökohtaisesti, minähän tietysti liberaalina olen veronkorotuksia vastaan normaalisti, niin tässä minulla ei ole niitä reservejä, joita te vaaditte. Sitten Soni Kapurille. Tulojen uudelleenjako. Voin siteerata esimerkkiä maasta, niin meillähän on osavaltiot, kuten tiedätte. Jotkut ovat, joillekin on vajausta, joillekin mene, mulla menee paremmin, ja rikkaat ovat köyhempiä. Eli uudelleen jako, tulojako osavaltioiden välillä. Lendä Finanzausgleich siis. Toivottavasti, tai, tai anteeksi, ne, jotka siis, joita on, ne, joille on maksettu, eivät ole päässeet heikosta asemasta pois, koska ei ole kannusteita valitettavasti. Ei ole ollenkaan että ne, jotka maksavat muille, eivät useinkaan ole heikommassa asemassa sen jälkeen. E- eikä tämä voi olla perustana uusille rakenteille. Herra Kapur sanoi myös, että tarvitsemme enemmän verotuloja. Enemmän verotuloja on aina kiva. Ei siitä ole kysymys. Mutta minä totean, esimerkiksi omasta maastani, yli 30 vuoden ajan, vuosi vuodelta, kriisipoikkeuksena, meillä on ollut yhä enemmän verotuloja. Mutta siitä huolimatta, että valtioverotulot ovat kasvaneet, meillä on menot kasvaneet suhteettomasti. Eli kun olemme uuden verolähteen huomanneet, ympäristövero, hiilivero, mitä tahansa. Samalla hetkellä meidän tehtävämme ovat ja menomme ovat edelleen kasvaneet, eikä ole ollut kannusteita säästää ja saada budjettia tapasäännon. No vielä muutama kysymys pyytäisin kutakin teistä. Jos teillä olisi kolme avainviestiä yhteydessä kriisiin, mitkä ne olisivat? Sitten toiseksi, Oletteko sitä mieltä, että Baselin suhteen ja G20 suhteen, jotka nyt työstävät ehdotuksia, mutta ei ole kuitenkaan sopimuksen luonnetta. Ne, ovat siis, ne eivät ole sitovia. Että pitäisikö mennä siellä askel eteenpäin ja antaa niille sopimusluonne, että ne olisivat sitovia. Ja sitten sokerin pohjalla, nyt kun katson näitä luottoluokituslaitoksia, Ne menevät aina sen taakse, että ne antavat vain mielipiteen, lausunnon. Eihän se ole sitova. Se on vain mietintö. Äh, anteeksi, la, mielipide. Pitäisikö mennä askel pidemmälle ja sanoa, että te olette vastuussa sitä, mitä meille kerrotte. Se on enemmän kuin mielipide lausunto, koska tällä perusteella tehdään kuitenkin hyvin tärkeitä päätöksiä. Okay. Um, niin. ähm, You mind if I go just back a... Pahastutteko, jos menen hiukan taaksepäin? Esimerkki, tälle sanottiin esimerkki tulojen jakautumisesta pitkällä tähtäyksellä, niin tuskin me voimme siis, siis jos yhdessä yössä yhtäkkiä tulot olisivat jakautuneet eri tavalla, niin se varmasti se pikkuhiljaa lisäisi kulutusta, mutta ei se aiheuttaisi suurta kasvua. Itse asiassa kulutuksen lisääminen tarkoittaisi sitä, että säästöjen osuus vähenisi. Ja tämä on sitten pidempiaikainen ilmiö, joten jos tulot jakautuisivat nyt tasaisemmin yhdessä yössä, niin kyllä se varmasti jonkin verran kulutusta lisäisi, mutta ei sillä pitkällä tähtäyksellä suuria vaikutuksia olisi. Sitten nämä matemaattiset mallit. Tässä asiakirjassa puhutaan paljon matemaattisista malleista. Suuri, jos kyse olisi ö, taloudellisista malleista tai rahoitusmalleista, niin olisin yhtä mieltä, mutta matematiikka. Ei se ole mikään pointti sinänsä, että on matemaattinen malli kaikki riippuu siitä, mitä me teemme niillä malleilla. Jos minulta kysytään jotain lukua ensi vuodeksi, minulle vastataan, että se on 2,3. Minä sanon, että no ei se nyt voi olla 2,3, ja miten niin? Ja minulle vastataan, että no malli sanoo niin. Mutta eihän se voi niin olla. Jos malli sanoo jotain, niin se pitää perustella. Jos malli antaa typeriä vastauksia, se johtuu siitä, että malli on typerä. Jos malli, siis mallin on, malli on väline, ei se ole mikään korvike meille, jotta meidän ei tarvitsisi ajatella ongelmia. To, uh, Mikro? If you go back... Jos mennään yksi yksi neloseen, luen sen englanniksi, ei siinä puututa malliin, vaan siihen, miten mallia on käytetty on sitä mieltä, että on käytetty tiettyjä mallia. Se on aivan juuri niin kuin totesitte. No, minä vain halusin sanoa, että jos matemaattisten mallien asemasta käytettäisiin rahoitusmalleja, niin minulla olisi helppo, helpompi olla yhtä mieltä kanssanne. Ongelma on se, että aina kun puhutaan rahoituksesta, on hienoja malleja – Ihmiset suorastaan ihastuvat näihin malleihin, mutta unohtavat sen, kuinka ne arvioivat realiteetteja. Esimerkiksi mikä on riski? No riski on mallin mukaan 7,2. No ei riski ole 7,2, vaan tämä 7,2 kuvaa riskiä. Ei se ole riski, vaan se on karkea arvio riskistä. Ja sitten täytyy asioihin porautua syvällisemmin ja pohtia niitä. No, Tobinin vero. Tobinin vero on erinomainen ajatus, koska se ei millään tavalla vaikuta pitkällä tähtäyksellä transaktioihin. Jos minä siirrän 10 miljoonaa yhteen maahan nyt ja jonkin ajan kuluttua palautan sen takaisin, niin tulos on lähes nolla. Mutta jos teen tämän saman transaktion joka tunti, niin silloin ö, sillä on vaikutusta. Eli, eli Tobinin vero ö, iskee tällaisiin lyhytaikaisiin, usein tapahtuviin transaktioihin. Se on siis erinomainen ajatus. Kuitenkin finanssisektorin ihmiset sanovat minulle, että sitä olisi mahdotonta lähes täytäntöönpanna. No minä en ole mikään rahoitustyyppi, mutta kaikki kyllä ymmärtävät, että Tobinin vero, varainsiirtovero olisi erinomainen ajatus. Ja ehkä se myöskin pistäisi ehkä hiukan he, kapulaa rahoituksen hyvin öljyttyihin rattaisiin. Sitten luokituslaitokset. Olisi kyllä edistystä, jos luokitus laitokset oli, joutuisivat perustelemaan väitteitään, etteivät vain esittäisi yhden rivin väitteitä. Portugalin luokitus Standard ja Puurin toimesta oli vain yhden rivin pituinen. Ei ollenkaan otettu huomioon tilannetta kuusi kuukautta sitten tai vuosi sitten, markkinat vain olivat menossa väärään suuntaan ja syystä tai toisista. Mutta millään tavalla ei perusteltu tätä luokitusta. Jos pitäisi perustella täysimittaisesti sen, minkä sanoo, niin ehkä silloin olisi hiukan varovaisempi siinä, millaisen luokituksen antaa, tai millaisen arvosanan tai gradeauksen antaa. Toinen seikka. Jos esimerkiksi luokitus, maiden luokituksia aletaan säännellä niin, että maita ei saa luokitella ennen kuin kerran vuodessa esimerkiksi, niin täytyy kyllä jonkinlaista joustavuutta olla, koska silloin maan pitää olla tämän yhden ja saman luokituksen alaisena vuoden. Ja silloin täytyisi olla paljon tiukempi ja kurinalaisempi. Joten on pieniä tämänkaltaisia asetuksia, jotka voisivat parantaa. On, on olemassa sellaista sääntelymahdollisuutta, joka voisi parantaa luokituslaitosten luotettavuutta. Ja sitten on tietysti eh, kaikenlaisia eturistiriitoja, eh, kun pankki värvää luokituslaitoksen luokittelemaan itsensä. Eh, no tätä, tällaista eturistiriitaongelmaa on ehkä vaikea kiertää, mutta ehkäpä siitäkin on jo joitain ajatuksia olemassa. Tässä kaikki kiitos. Dunque, sui modelli. Niin, kiitoksia näistä malleista. Ekonometria, ek- ekonometriset matemaattiset mallit. Valitettavasti minä en ole asiantuntija tässä enkä voi antaa vastausta, mutta kuvittelisin, että Rova Beres on oikeassa eh, että malli sinänsä on neutraali. Täytyy katsoa, miten sellaista käytetään. Täytyy katsoa, minkälaisia vaikutuksia ja seurauksia on mallilla. Mean. Because what we have seen is... Se, mitä on nähty, niin pankeissa mallit ovat korvanneet kokemuksen, kokeneiden pankkirien kokemukset, jotka ovat olleet mukana 30 vuotta ja jotka ovat arvostelukyvyn kehittäneet itselleen, joka useimmissa tapauksissa on parempi, yhtä hyvä tai parempi kuin mallit. Mutta tätä arvostelukykyä ei käytetä enää. Nyt mennään mallien mukaan. Tätä tarkoitin. Eh, concordo con lei. Niin, minä olen kyllä ihan samaa mieltä teidän kanssanne. Siinä mielessä, että nämä arviot, jotka perustuvat kokemukseen, niitä voidaan muuttaa helpommin kuin arviot, jotka perustuvat ainoastaan malleihin, jotka enimmäkseen, enimmäkseen ovat erittäin jäykkiä ja joustamattomia. Olen siis samaa mieltä teidän kanssanne. Mallit ovat käsitteellisiä rakennelmia – ja jos niitä ei päivitetä ja sopeuteta jatkuvasti, niin ne antavat todellisuudesta harhaanjohtavan kuvan. Mutta minä, kuten sanoin, en ole asiantuntija, enkä tosiaan usko, että voin tästä asiasta enää antaa enempää kommentteja. Sitten äh, tulonjako. Äh, tämä on valtioiden äh, toimivaltuuksia tulonjako eh, on finanssipoliittisia kysymyksiä. Eh, Euroopan unionin jäsenvaltiot eh, saavat ehkä jonkinlaisen sopimuksen siitä, että joitakin strategisia päätöksiä finanssipolitiikassa voidaan tehdä yhteisön tasolla, esimerkiksi verotus ja yhtiö- tai yritysverotus tai sitten pääomaverotus. Jos näin ei tapahdu, niin se on tietenkin yksi mahdollisuus. Silloin nämä kansalliset parlamentit ovat ongelmissa ja toivottavasti ne ovat riittävän viisaita, että ryhtyvät toimiin. Ja sitten luokituslaitoksista. Te sanoitte, että luokitus, luokituslaitokset antavat omia ö, näkemyksiä, mutta eivät toimi vastuullisesti. Mennäänpä vähän syvemmälle. Luokituslaitokset hoitavat erittäin tärkeää tehtävää markkinoiden kannalta. Niin, että suojataan sijoittajien ja säästäjien omaisuutta mikä on sitten intressi, kuka maksaa nämä luokituslaitokset? Ne ovat aivan tavallisia yrityksiä, ne ovat kaupallisia yrityksiä, jotka toimivat rahoitussektorilla. Mistä ne sitten saavat omat tulonsa? No, ne maksavat työntekijöidelleen palkkoja, maksavat näistä malleista, joita ostavat erityislaitoksista – mutta mistä tulot sitten tulevat eri lähteistä? Luokituslaitokset eivät ole mitään osakepörssejä, joille maksetaan siitä, että ne suorittavat tehtävää. Arvioidaan sitä, miten osakemarkkinat toimivat. Ei luokituslaitoksille maksavat pankit. Ja siitä syystä melko usein luokituslaitokset saavat tulonsa ihmisiltä, jotka ovat eturistiriidassa siinä miehessä, mielessä, että heillä on omat etunsa siinä, millä tavoin luokituslaitokset päättävät. Jos mietitään esimerkiksi pankkia, joka myy rahoitustuotetta, jonka tämä luokituslaitos arvioi. Tämähän on eturistiriita, jos pankki maksaa luokituslaitokselle tästä palveluksesta. Minä todella toivon, että tulevaisuudessa tämä tilanne muuttuu ja huomaan jo rouva Beresin mietinnöstä, että hän hänen ehdotuksessaan luokitukset tulisivat sellaisilta laitoksilta ainoastaan, jolla on, joilla on tietty rooli eh, julkisella sektorilla. Mutta sitten täytyy miettiä, että kuka päättää. Päätöksiä voidaan tehdä rahoitustuotteista ja rahoitusvälineistä. Ne voivat olla eh, julkisia tai yksityisiä instrumentteja tai tuotteita. Ja sitten Lisäksi voi olla erilaisia järjestelmiä, joita arvioidaan. Nekin voivat olla julkisia tai yksityisiä, mutta jos puhutaan eri maiden keskuspankeista, niin totta kai eh, ne eivät eh, voi antaa eh, luokituksia sellaisista tuotteista, joita valtiot laskevat liikkeelle. Niinpä EKP pitäisi olla myös mukana, mutta ei ole ongelmaa siinä, että annetaan vihreää valoa sellaisille tuotteille, joiden liikkeelle laskijat ovat tavallisia toimijoita rahoitusmarkkinoilla. Mm, aivan yleisesti ottaen ehdottaisin ehdottaisin sitä, että luokituslaitokset, niiden pitäisi olla julkisia laitoksia. Key messages that I would suggest. Uh, instead of... Vasta, vastaan viimeisimpään kysymykseen ensin. Niin, ensinnäkin palaan siihen, mitä jo sanoin. Eli ne poliittiset haasteet, joita kohdataan niin yksittäisissä jäsenvaltioissa kuin Euroopan tasollakin, ovat paljon lukuisampia kuin ne poliittiset instrumentit, joita meillä on saatavillamme. Joten pääviestin tulisi olla se, että tässä mietinnössä eh, korostettaisiin sitä, kuinka tärkeää on laajentaa näiden poliittisten välineiden eh, työkalupakkia. Ne voisivat olla mm, kaikenlaisia keskuspankkeihin, rakenne, restrukturointimekanismiin liittyviä keinoja. Tämä on ensimmäinen viesti. Toinen, tämä kriisi ja siitä käyty keskustelu on keskittynyt ainoastaan rahoitussääntelyyn. Rahoitus on kuin vettä, sitä valuu vuorelta mäkeä pitkin mereen rahoitus ja tuottaa samalla tavalla voittoa ja ainoastaan osittain asetukset ja säädökset voivat määrätä, miten paljon tuottoa tulee. Kuitenkin verojärjestelmä vaikuttaa tuottoon. Jo, verotetaanko lyhyitä transaktioita, pitkäaikaisia transaktioita ja niin edespäin. Eli Tämä on toinen aspekti. Ja kolmas on rahapolitiikka. Se minun mielestäni sisältäisi myös vakauden valvonta, välineet ja muita, ei ainoastaan korkotasoja. Joten meidän täytyy nyt, täytyisi nyt pohtia, ja tämän valiokunnan tulisi pohtia järjestelmää, jossa katsottaisiin näiden kolmen asian yhteenliittymää. Ensinnäkin sääntelyä. Ajatellaan, että mm, halutaan, halutaan luoda sellainen tila, jonka kautta raho, raha virtaa kuin vesi. Sitten tarvitaan yhdistelmä sääntely, fiskaali- ja rahapoliittisista välineistä. Ja kolmas tärkeä viesti. Me haluamme me olemme valmiita aina onnistumaan. Silloin kun kaikki toimii hyvin, instituutiot, politiikat ja kaikki, kaikki menee hyvin, niin me olemme valmiita sellaiseen. Meillä ei ole kuitenkaan valmiutta kriiseihin ei sen enempää Euroopan unionissa kuin jäsenvaltiossa. Eli tarvitaan enemmän tällaisia hätävarasuunnitelmia. Aivan samalla tavalla, tavalla kuin pyydämme pankkeja tekemään stressitestejä, pyydämme niiden, niitä ottamaan huomioon mahdollisia epäonnistumisia, mahdollista epävakauden eh, aiheuttajaa ja niin edespäin ja pyydämme, että pankeilla on riittävästi pääomaa varastossa. Meidänkin täytyy aivan samalla tavalla Euroopan tasolla ähm, valmistautua äh, huonoihin aikoihin, ehkä vaikka komissiossa tai riippumattoman toimielimen toimesta, mutta me tarvitsemme enemmän tällaista hätävarasuunnittelua. Ja seuraava viestini meidän täytyy vakavammin ja syvällisemmin pohtia, että mihin me haluamme mennä. Meidän pitää tietää, mihin me haluamme mennä. Ja tällainen keskustelu todella puuttuu. Keskustelemme vain siitä, että missä oltiin, mikä meni pieleen, miten nyt voidaan laastaroida haavoja. Me, meidän täytyy pohtia myös moraalisesti, moraalisesti tulevaisuutta. Sitten muutama sana näistä Tobin veroista, varainsiirtoverosta. Täällä on esitetty erilaisia ähm, ehdotuksia. Pari viikkoa sitten Bundestagilla pidin puheen. Meidän täytyy pohtia varainsiirtoveroa ei yhtenäisenä verona, vaan erilaisina verotasoina, joita sovelletaan eri markkinoihin. Johdannaismarkkinoiden veron pitäisi olla erilainen kuin vaikka pörssimarkkinoiden verojen tai obligaatioiden verojen. Ja sitten meillä on paljon tietoa erilaisista varainsiirtoveroista. Brasilia ja Intia ovat käyttäneet eh, tätä tietoa ja ovat puuttuneet veronkiertoon. Me kaikki tiedämme, että veronkiertoon pitää puuttua. Se on ensimmäinen eh, satama, kun pohdimme eh, ratkaisuja, mutta meillä ei ole tällä hetkellä riittävästi tietoa transaktioista, varainsiirroista. Tämä olisi yksi väline. Ja toinen on seuraava. Meidän täytyy varmistaa se, että jos vaikka cyber, kyberavaruudessa tapahtuu ö, transaktioita, kuka ne riskit ovat, kuka tekee transaktioita ja kenenkin kanssa, kuka on ö, vastapuoli, etc. Eli meidän täytyy pitää kirjaa ö, näistä transaktioista, jotta voimme... Ja, ja jos meillä olisi tällainen vero, niin se olisi meille kannustin pitää kirjaa näistä transaktioista. Ja toinen seikka on se, että ne sääntely muutokset, joita on tapahtunut liittyen esimerkiksi johdannaisiin ja niin edespäin, ne helpottavat jatkossa varainsiirtoveron keräämisen. Itse asiassa se ei tule olemaan kauhean vaikeaa. Se on jo nyt tietyillä markkinoilla helppoa ja mm, se tulee olemaan helppoa myös muilla markkinoilla. Ja kolmas aspekti, systeeminen riski. Koko tässä sääntelykeskustelussa me pohdimme sitä systeemistä riskejä, jonka pankit ja rahoituslaitokset ovat aiheuttaneet. Yleensä keskustelemme rahoituslaitoksista, mutta jos ajatellaan vaikkapa lainan saatavuutta, me lainaamme pankilta, pk-yritykset lainaavat pankilta, suuret monikansalliset jonkin verran pankilta, mutta yleensä pääomamarkkinoiden puoleen kääntyvät. Markkinat ja pankit ovat rahoitusjärjestelmän kaksi eri puolta mm. jos pankkeja verotetaan, se näkyy pankkien taseessa, mutta jos näin tapahtuu, niin hyöty näkyy sitten markkinoille ja veron maksavat lopulta pienet ihmiset. Eli tällaiset transaktioverot ovat vain muun verotuksen lisää ne puuttuvat sellaisiin asioihin, joihin eivät tämänhetkiset säännöt puutu. Niitä pitää siis pitää täydentävinä välineinä. Ja me puhumme muun muassa suhdanteita vakauttavista vaatimuksista, jotka olisivat omiaan vakauttamaan pankkeja, mutta rahoitusmarkkinoilla ei ole tällaisia suhdanteita vakauttavia vaatimuksia. Ne ylikuumenevat koko ajan. Mutta jos olisi tällaisia keinoja reagoida silloin, kun markkinat ylikuumenevat, niin olisi suhdanteita vakauttavia välineitä. Ja lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, tällaisella verolla voitaisiin myös luoda merkittävästi tuloa, tuottoa, mutta se on vain yksi asia. Sitten luokituslaitoksista. Varmasti paljonkin väärää tietoa leijuu tällä ympärillämme. Selvitän muutamia seikkoja. Ensinnäkin näistä tällaiset corporate bond – luokitukset. Luokituslaitokset ovat aika hyvin toimineet niiden osalta, mutta ongelma on ollut se, että äh, pääomavaatimukset ovat äh, erittäin tiukat. Jos luotto luokitus äh, menee alaspäin, niin kaikki räjähtää. Näin tapahtui Kreikalle Eli jos luokitus menee alaspäin, niin silloin maan on vielä entistäkin vaikeampi ö, löytää rahaa mistään. Ja tarvitaan siis luottoluokitussääntöjä, ja yksi sen tarkoitus olisi juuri välttää ylläkuvaamani tilanne. Eli tässä on ongelmia. Ja pelkäänpä, että jos transaktio, aktioverosta annetaan tietoa minulle ja teille, niin ja jos annetaan teille ja minulle tietoa luottoriskijohdannaisista ja muista, niin jos, jotta haluaisimme koko kuvan ja käsityksen, niin meidän pitäisi lukea varmasti miljardi sivua tekstiä. Ja mitä tulee tähän eturistiriitakysymykseen, me olemme USA kongressille ja komissiolle ehdottaneet, että siihen voitaisiin puuttua sillä tavalla, että siis en minä usko, että liikkeeseen laskia, <laughs> siis kun, kun luokitus on tehty, niin kuka tahansa voi sitten hyötyä siitä. Meidän pitäisi, jos on vain yksi luokitus, meidän pitäisi liikkeeseen laskijoiden ö, maksaa kahdesta reittauksesta, kahdesta luokituksesta. Ö, ja toisen niistä tulisi olla sellainen, jonka julkinen viranomainen nimittää. Eli jokaisella yrityksellä pitäisi olla kaksi ö, luokitusta. Toinen, jonka tämä yritys itse maksaa, siinä on potentiaalinen eturistiriita mukana. Sitten on sellainen, jonka julkinen viranomainen pakottaa teettämään. Ja siinä on sellainen etu, että jos on eturistiriita, niin se tiedetään heti kuudessa kuukaudessa. Jos tulee jonkinlaista systeemistä vinoumaa, niin että liikkeeseen laskija on maksanut itse luokituslaitokselle ja luokitukset ovat heti paljon parempia kuin jos kyseessä olisi ollut riippumaton luokittaja, niin ongelma on. Sitten luokituslaitosten kilpailu, sekin on ongelma. Siksi ajatus tällaisesta julkisesta luottoluokituslaitoksesta saattaa olla hankala. Jos ajatellaan vaikka valtion velkaa, tällainen voitaisiin te- sen osalta voitaisiin tehdä julkinen luokitus, mutta kukaan ei uskoisi siihen. Kuitenkin, siis kysehän on vain luokituksesta, sen avulla voitaisiin ehkä korostaa muita riskejä, sosiaalisia riskejä, ympäristöriskejä ja niin edespäin. Mutta jos todella haluat te julkisen viranomaisen luokittelevan valtion velkaa, niin silloin oikea instituutio olisi IMF. Eihän se vetele, että 27 EUn hallitusta asettavat jonkinlaisen konklavi, joka sitten luokittelee toinen toistensa velkoja. Mutta IB... Ma... Valtion, maailmanpankki ja muut tällaiset IMF voisivat näin tehdä. Kiitos. A, uh, sort of public rating agency in the tällainen julkinen luokituslaitos, että 27 hallitusta vaikuttaisi siihen, niin me ajattelemme että mieluummin kovin äh, täysin riippumaton, kuten säätiö. And, and, and exactly as yeah. you said, that... Ja juuri kuten sanoitte, pitäisi olla yksi kolmesta ja toinen pitäisi olla se säätiö. Okay. Signor Presidente, ho chiesto la That's right, yeah, that's right. The, the question, well, excuse me, the question... Niin kysymys siitä, että G20 ja Basel, pitäisikö niistä tulla sitovia foorumia, niin, niin sanotusti? I'll come back later. You can... okay. on, go on. Niin, itse olin G20-kokouksessa Berliinissä pari viikkoa sitten. G20 oli sitä mieltä, että asia ei ollut kauhean tärkeä. Siis G20 on ollut sellainen, että sitä ei ensin pidetty tärkeänä, sitten sitä alettiin pitää, kaksi, sitä alettiin pitää tärkeänä. Ja tulevina aikoina tullaan näkemään lisää eri mielisyyttä. Idea on sinänsä kiintoisa, mutta varoittaisin sitä vastaan. Jos koska G20 ei edusta alaisen tulotason maita. Eli jos tehtäisiin sitä sitovaa, niin se olisi problemaattista. Basel, sama ongelma, koska Basel-komitea ei ole kovinkaan edustava. Se on vielä vähemmän edustava kuin G20. Uskon, että olisi ongelmia, jos sen toiminnasta tehtäisiin sitovaa. yeah. Well, then, then you, you will, you will, there's a, there's a... Ja toisaalta voidaan saada hyviä sopimuksia ja hienoja lausuntoja, mutta niin kauan kuin ne eivät, mutta ne eivät ole sitovia. Ja heti kun niistä tehdään sitovia, niin Ähm, silloin kaikista, mitä G20 ja Basel päättävät, niin vesittyvät. Kiitos. La parola perché mi sono accorto di non avere tenuto in considerazione nella mia... Niin en itse asiassa, kun vastasin, niin ottanut huomioon kysymystä, jonka esititte, kun viimeksi puhuitte verotransaktioille. Tietysti riippuu olevassa olevasta verorasitteesta tietysti. Ja henkilökohtaisesti olisin vastaan transaktioveroa, jos olisi merkittävä vero. Jos se tarkoittaisi, että investoijat vähemmän todennäköisesti lähtevät investoimaan, joka on tärkeä sektori ja tarvitsee instituutionsa olevakseen vakaa. Joko yksityiset pankit tai julkisesti omistetut pankit, täytyy, niitä täytyy palata normaaliin toimintaan ja lainaamiseen. Mutta se tietysti riippuu myös siitä, miten se tehdään, koska monet rahoitustransaktiot, niin jos puhutaan pienestä niin tämän withholding tax pitäisi olla vain suuremmille transaktioille, esimerkiksi suurille osakepaketeille, debenturilainoille, joukkoverkkerilauneille. Pitäisi olla tämä ennakonpidätys. Mutta sanoisin myös, että minimisummissa on ne ikään kuin kumuloituvat ja niitä täytyy pystyä houkuttelemaan. Konflikteista tietysti halutaan välttää sekä markkinoilla että yhtiössä. Siinä on niin monia tapoja, mutta tavoitteena se pitää olla, koska se oli kriisin ytimessä, oli intressiristiriita. Eikö esimerkiksi tietoisuuden puute, tavallisten ihmisten ongelmista, ihmiset, jotka eivät olleet meidän pienessä eristäytyneessä maailmassa. Ehkäpä voi olla direktiivi jotain komissiolta, ehkäpä kansallista lainsäädäntöä. Nyt tulemme kokouksemme loppuun. Kiitoksia kolmelle panelistille. Kiitoksia, että annoitte aikaan näihin dokumenttien valmistamiseen ja olemalla täällä henkilökohtaisesti paikalla. Ja toivottavasti tulet, pääsette, teillä on turvallinen kotimatka.